No niin, jatketaan työtä, jotka alkoi tänään aamulla esityslistan kohdalla 57, joka, tänä, joka me ohitimme aamulla, joka on kollega Schulinin lausunto vuosikertomuksesta 2012-2013 subsidiariteetista ja suhteellisuudesta. Meillä on lausunto oikeusasianvaliokunnalle esittelijän puolesta puhuu Petri Sarvamaa, joka on ETVn koordinaattori. Petri, 30 sekuntia lupasit, ole hyvä. Dankeschön. The rapporteur... Kiitos. Esittelijä ehdottaa toissijaisuusperiaatteen täytäntöönpanoa monivuotisen rahoitus on hankkeisiin ja unionin budjetteihin. Ja tässä pyydetään, että noudatetaan suhteellisuusperiaatetta, jota yksinkertaistetaan hakuprosesseja EU-varoille ja vaikutusarviointeihin, vaikutusarvioiden vaikutuksiin, vaikutusarviointeihin merkityiden, merkityitä koristetaan. Tässä on myös huolissaan siitä, että EU-budjettia käytetään hankkeisiin, jotka eivät saavuta merkittäviä tuloksia. Olen tämän joskus aiemmin kuullut myös. Tämä on tärkeä aihe. Tästä voidaan palata myöhemmin. Kiitoksia. Tarkistusten jättöaika 30. Äh, toukokuuta kello 12. Ja tämä on äh, teille kaikille. Tarkistuksia voi lähettää ja puheenvuoropyyntöjä ei ole esitetty. Seuraava kohta on 59 vastuuvapauskomission osalta. Toivotan lämpöisesti tervetulleeksi vastuullisen varapuheenjohtajan komissiosta. Rova Jovan on mukava nähdä teille täällä ja tämähän on tavallaan niin kuin nyt jälkikäteen järjestetty tapaaminen teille, teidän kanssanne, koska Hausmin kuul, olemme saaneet tiedoksi komission mielipiteen tästä. Kollega myös on edustanut teitä arvokkaasti. Täytyy kuitenkin näin meidän kesken sanoa, että, että, että, että kyllä tässä pikkusen me, me kuitenkin tapasimme melkoisin odotuksin, ainakin minä, koska hän kuitenkin vain edusti teitä te, periaatteessa, meillä oli se kiistanalaisia kohtia, ja teillä on kuitenkin se etu, että te olette saanut jo mietinnön eteenne, ja annankin saman tien teille puheenvuoron. Mukava nähdä teille täällä tänään. Tervetuloa. Thank you very much. Uh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluan aloittaa kiittämällä komission puolesta ja omasta puolestani siitä, että on myönnetty vastuuvapaus vuodelle 2013. Ja me olemme sitoutuneita ryhmän toimiin liittyen niihin avainasioihin, jotka on tuotu esille aiemmin tässä kuussa lähetin poliittiset suuntaviivat eh, siitä, kuinka me vastata mietinnön esiintomiin haasteisiin. Ja toivottavasti täysistunnon äänestys vahvistaa teidän näkemyksen. Tämä on alkua sille, mihin olemme sitoutuneet ja tulemme jatkamaan analyysiamme, jotta voimme päättää seuraavista toimista. Tämä on rakentava mietintö. Tässä heijastetaan tilintarkastustuomioistuimen esiin tuomia heikkouksia. Siinä pyydetään ryhtymään riittäviin toimiin, jotta voidaan vastata taloushallinnon hallintoon liittyviin haasteisiin. Lisäksi saamme kiitosta, missä sitä kuuluu saada, ja komission puolesta Kiitän, että te toivotatte tervetulleeksi meidän suoritusperusteisen toiminnan komissiossa. Me ryhdymme korjaaviin ja ennaltaehkäiseviin toimiin ja ryhdymme näihin toimiin, jotta voimme suojella EU-veromaksajien rahoja. Lisäksi rohkaisette meitä työskentelemään sen eteen, että saamme tasapainoitettua toimintaa siten, että kiinnitetään kuluihin huomiota siten, että valvontajärjestelmä tuo meille mahdollisimman paljon lisäarvoa. Olemme myös kiitollisia siitä, että integroitu hallinto- ja valvontajärjestelmä liittyen kohesioon ja maatalouteen. Nämä asiat ovat tärkeimpiä nimenomaan näiden alojen suhteen. Lisäksi haluaisin korostaa, että me näemme kuinka tärkeää tämän mietinnön ajoitus on. Olemme aloittaneet uuden ohjelmakauden ja olisi tärkeää, että mietinnöstä opittavat läksyt voisivat palvella koko uuden ohjelmakauden ajan. Olemme sitä mieltä, että olisi erityisen tärkeää alentaa virhetasoa ja parantaa jäsenvaltioiden saamaa tukea. Ja olin erityisen onnellinen Manfredin suorittamasta työstä. Hän on vienyt meitä sitä kohden, että meidän kirjavit on hyväksytty seitsemän vuotta putkeen. Hän on nähnyt oli vaivaa ja nyt tämä on hänen hetkensä parrasvaloissa. Haluan myös kiittää tunnustuksesta sen suhteen, että se mitä hallintokuluissa on tehty, niin me olemme pyrkineet siihen, että olemme tämän kahden prosentin kynnyksen alapuolella. Ja Lisäksi tämä suuntausliittojen virhetaso niin no, se on pitäytynyt en, samalla tasolla ja kenties hieman laskemassa. No 4,7 prosenttia se ei ole tavoitteemme. Me tulemme jatkamaan ponnisteluja, jotta virhetaso saadaan laskettua. Työtä vaaditaan vielä niin meidän kuin jäsenvaltioiden puolesta. Me kiinnitämme paljon huomiota siihen, että te ja tilintarkastustuomioistuin kertomuksissaan tuovat esille sen, että mikäli, kan, mikäli jäsenvaltioissa käytettäisiin kaikkia tarjolla olevaa tietoa, niin ö, virhetaso olisi alhaisempi ö, olennaisen virhetason alapuolella. Ja minä haluan vielä korostaa, että nämä varaukset, joita pääosastot tekevät, niin ovat yksi niistä työkaluista, joka heillä on, jotta he voivat suojella EUn budjettia. Me emme näe, että tämä on negatiivinen asia. Ja se, kuinka paljon näitä varauksia on tehty 2013 liittyen agri, työllisyys ja alueellisen pääsastoin toimiin, niin tässä on aloitettu kohdennetumpaa toimintamallia, jotta täytäntöönpano on tehokkaampaa siten, että maksuja voidaan myös keskeyttää selkeä loppupäätelmä on se, että meillä on paljon työtä edessämme ja te autatte meitä tekemään työmme paremmin. Minulla on vielä kommentti. Minä vastaan myös henkilöstöasioista komissiossa. Mietinnössä nostettiin myös tämä asia esille. Olen tyytyväinen nähdessäni, että henkilöstöasiat, jotka on aiemmin nostettu esille vastuuvapaus asiassa, niin uusi henkilöstöasetus vuodelta 2014 on korjannut nämä ongelmat. Eläkeikä on kasvatettu 66 siten, että työssä voi pysyä aina 70 enkä vuoteen saakka. Tämä on linjassa mm, Euroopan unionin nouseen elinkaadotteen kanssa. Tämä tuo miljardin euron säästöt vuosittain. Joustavat työajat, muun muassa on selkeästi tuotu esille siten, että ja tässä on nämä korkeamman palkatason työpaikat varattu sellaisille, jossa on erittäin vastuulliset työt, ja me tulemme kiinnittämään huomiota vastaisuudessa siihen, että niin tämän komission toimikaudella kuin myöhemminkin. Lisäksi on näitä urheilumahdollisuuksia parannettu alhaisin kustannuksin ja henkilöstö Kyselyn kautta olemme osoittaneet mielenkiintoa hyvinvointia ja terveyttä kohtaan. Ja meillä on tällainen Fit for Work-ohjelma, jotta ihmiset pysyvät paremmassa kunnossa ja ovat tuottavampia. Tämä alkoon tällainen lyhyt sivukommentti. 70 prosenttia ihmisistä joutuvat pitkille sairauslomille johtuen stressiperäisistä mielenterveyteen liittyvistä ongelmista. Ja tämä on asia, jota tulemme pohdiskelemaan. Hallinta- ja valvontajärjestelmien kulutehokkuus yleisesti ottaen. Tämä on aihe, josta on keskusteltu, mutta me näemme, että tämä on erittäin tärkeä aihe. On tärkeää, että on ymmärrettäviä järjestelmiä. Me emme halua lisää byrokratiaa, me pyrimme sitä poistamaan siellä, mitä sitä on siten, että on olemassa siten, että sääntöjä noudatetaan paremmalla tasolla valvontaa, valvontaan liittyvät maksut, 6,8 prosenttia Agrin budjesta regiopääosastosta 2,5 prosenttia ja niin edelleen. On tärkeää, että löydämme keinoja siten, että voimme levittää näitä parhaita käytäntöjä, että autamme toisiamme, että saamme parannettua valvonnan tehokkuutta siten, että kustannukset ovat mahdollisimman alhaiset. Komission vastuualueesta niin tutkimuspääosastot, niin valvontaan maksaa 23 prosenttia ja 5,8 DEFCOlla ja joissain pääosastoissa tämä vastaava luku on jopa 20 prosenttia. Me haluamme vahvoja valvontatoimia, mutta haluamme myös viedä nämä läpi kulutehokkaalla tavalla. Eräs tärkeimmistä teistä kuljettavaksi sen suhteen, että voimme ylläpitää korkeaa valvonnan tasoa ja siten, etteivät kulut kasva, niin on tärkeää, että on erittäin toimiva yhtenäinen tarkastusmalli. Olen sitä mieltä, että yhtenäinen tarkastus ketju voisi mennä pitkälle sen suhteen, että parannettaisiin valvonnan laatua ja samaan aikaan alennettaisiin sen kustannuksia. Me pyrimme tekemään yhtenäisestä tarkastusmallista vapaaehtoisen kansallisiin ilmoituksiin perustuva. Minä tuen kansallisia ilmoituksia. Ne ovat vapaaehtoisia, joten näiden ehtojen on oltava – sellaisia, että tämä ilmoitusmalli olisi myös jäsenvaltioiden viranomaisten mieleen Ja mm, mitä tulee näihin viretasoihin, jotka on ilmoitettu liittyen osana No kaikki tapaukset, joissa on havaittu ongelmia kansallisissa tarkastuksissa, me tulemme korjattamaan virhetasoa ja kun on puutteista tietoa, me ryhdymme asianmukaisiin toimiin. Lisäksi on parannettava tiedon luotettavuutta sen suhteen, mitä puhutaan kansallis- jäsenvaltioiden omista perinnöistä ja korjatuksista ja meillä on vielä työtä edessämme sen suhteen, että jäsenvaltiot olisivat samalla tasolla. Voimme onnistua tässä jatkamalla koulutustoimia ja lisäksi meidän on parannettava sitä, että meidän vaatimuksia ymmärretään ja lisäksi haluan jakaa näitä parhaita käytäntöjä olemassa oleva kehys ei mahdosta sanktioita epäluotettavasta raportoinnista, mutta meillä on kyllä tilaa vaatia korjaavia toimia. Ja olemme valmiita vaatimaan korjaavia toimia siten, että rahoitus voidaan estää jos näin vaaditaan. Niin kaikki toimet toki pannaan täytäntöön, joten tähän ei tarvitse ryhtyä. Mikäli puutteita on, niin me emme epäröi jättää, jäädyttää varoja. Tällä linjalla haluan, että olemme myös menettelyn kannalta samalla viivalla. Ja me tulemme katsomaan 2014 yhteenvedossa katsomaan, kuinka laskentamenettely on toiminut eri jäsenvaltiossa. Lisäksi oikeuskehyksessä on perusteet y- lainsäädännön yksinkertaistamiselle. Hogan tulee tästä varmaankin teille puhumaan. Lisäksi tätä katsotaan siis maa talouden ja maaseudun kehittämisen ja kohdallisuuspolitiikan suhteen. Me haluamme nähdä, että standardikustannukset ja könttäsummamaksut maaseudun kehittämisessä ja kohesiossa suurin ongelma, joka meillä on, koskee goldplating että Tässä on laitetaan hieman kapuloita rattaisiin. Tässä halutaan yksinkertaistaa aina kun mahdollista. Halutaan käyttää yksinkertaistettua maksujärjestelmiä, vahvistaa niitä ja uusia yksinkertaistettuja työkaluja, tällaiset yhteiset toimintasuunnitelmat siten, että voidaan helpommin suunnitella halutut tulokset ja saavuttaa nämä yksinkertaiset tettujen maksujen kautta. hankintaan myös yksinkertaistettu. Tämän tulisi viedä kohti alhaisempaa virhetasoa. 2015 komissio tekee tutkimuksen liittyen konkreettisiin toimiin, yksinkertaistamistoimiin, joita jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön kohesioalalla. Ja lisäksi tehdään uusi tutkimus koskien koko uutta ohjelmakautta tämän vuoden loppuun mennessä. Me tulemme seuraamaan yksinkertaistamistekijöiden täytäntöönpanoa kunkin politiikan alan suhteen, ja haluan korostaa, että me olemme huolissamme. Aloitetaan yksinkertaisesta ja askel askeleelta. Me monimutkaistamme ja tästä syystä johtuen me haluamme, että on hallinnollisen yksinkertaistamisen tulostaulu, ja voimme keskittyä siihen, että yksinkertaistammeko me todella sillä tavalla, kun on tarkoitus. Me tulemme jatkamaan seurantaa monivuotisen rahoituskehykseen, puolivälin arviointiin ja myös varanhoitoasetuksen seuraavaan katselmukseen. Joten tässä vaiheessa olen valiokunnan jäsenten kanssa yhtä mieltä. Olen kuullut usean otteeseen sen, että yksinkertaistetut maksut, yhteensovitetummat säännöt rahastojen välillä siten, että edunsaajien hallinnollinen taakka on alhaisempi ja saa myös virhetasoa alemmaksi. Uskon, että tässä näemme asiat samalla tavalla. Olemme yhtä mieltä näistä aiheista. Ja nyt päätän puheenvuoroni aiheeseen, jonka suhteen tulemme jatkamaan ponnisteluja kautta komission toimikauden. Tämä liittyy suoritustasoon. Haluan tiedottaa valiokunnalle, että sen jälkeen kun viimeksi olin edessänne, olemme kehittäneet komissaarien työryhmän liittyen näihin suuren kulutukseen, paljon kuluttaviin politiikan aloihin, joka perustuu tuloksiin. Olemme määritelleet selkeän ja pragmaattisen ohjelman. Me kokoonnumme kolmesti vuodessa. Meillä on selkeitä aiheita. Ensi kerralla kun tapaamme, käsittelemme yksinkertaistamista. Tässä komissaarien ryhmässä me tuomme yhteen tiimimme siten, että nämä seurantaa tekevät ammattilaiset voivat luoda verkoston, jotta he voivat viedä läpi tämän työn yhtenäisellä ja järjestelmällisellä tavalla. Me haluamme sellaisia tuloksia, että budjetti on linjassa vaikutusten kanssa siten, että pääsy rahoituksella on helpompaa, haluamme vähentää hallinnollista taakkaa ja haluamme myös viestiä selkeämmin veronmaksajille. Ja lisäksi me tulemme perustamaan toimielinten väliseen työryhmän, joka käsittelee tulosperusteista rahoitusta, ja odotan innolla, että komissio osallistuu tähän työhön. Tiedän, että tässä uudessa ohjelmien sukupolvessa on kiinnitetty huomiota tuloksellisuuteen, on tämä tulosreservi, se on erittäin hyvä kannusti jäsenvaltioille pyrkiä siihen, että pannaan täytäntöön laadukkaammin. Performance reserve, uh, however... Tämä suoritusvaraus kuitenkin tulisi sitten siellä loppupuolelle ja kysymys kuuluu, miten voitaisiin parantaa tuloksia tällä hetkellä eikä odota sitä, että voidaan vertailla tulos, tuloksia hankkeista. Tässä mielessä työmme kautta komission on sellaista, että pitää joka päivä pohtia tuloksia. Ja meidän kaikkien työtämme. Halusin päättää puheenvuoroni tähän, jotta saan mahdollisuuden vastata kysymyksiin. Mutta halusin vain sanoa, että näinä kauteni niin ensimmäisenä kuukausina on ollut hyvin hedelmällistä saada kokemusta yhteistyöstä valiokuntanne kanssa ja siitä haluaisin sydämellisesti kiittää. Kiitoksia Parahin Krovakovissaari. Ensinnäkin henkilökohtainen viesti. Kiitoksia tästä ystävällisistä sanoista tämän mietinnön osalta uskon, että tämäkin komission vastuuvapausmietintö 2013 vahvistaa komissiota suhteessa jäsenvaltioihin että, että voitte mennä neuvostoon niin, että teillä on selvä tuki parlamentista. Olen myös yrittänyt näin, ja varmasti valiokunnan on, enemmistö on nähnyt sen, että me, meidän täytyy lopettaa sellaisia lähettäminen, meidän pitää ratkaista ongelmat siellä, missä ne ovat, eikä lähteä se esittämään uusia yleisiä sääntöjä kaikkialle, kun kuitenkaan säännöstä ei pidetä kiinni. Tämä on yksi keskeinen osa tätä mietintöä ja uskon, että että se vahvistaa teitä ja te voitte mennä paremmin neuvostoon tämän mietin, mietinnön kanssa. Te tiedätte, että täällä on teillä liittolainen ja sitten voidaan katsoa, mitä jäsenvaltiot tekevät. Sanoisin teille, että minusta tärkeää on kohesiorahasta. Me olemme nähneet, että maataloussektorilla on ollut paljon tasauksia esimerkiksi näiden virheasteiden, virhemaksujen suhteen siellä olemme ottaneet suurimmat askeleet eteenpäin täällä, jossa voidaan sanoa, että työ on tehty. Me, tietenkään työ ei vielä lopussa, se on ilmeistä. Ja olen, odotankin jännityksellä uutta vuosittaista raporttia maatalouden pääosastosta. Ja, ja tämä prosessi on myös osa kohesiorahastoja. Meillä on siellä selkein ero kun ajatellaan näitä virheasteita, kun katsotaan maaseudun kehitystä ja jätetään se pois, niin tämä, tässä on kuitenkin tapahtunut jotain. Tämä on sellainen sektori, jossa varmasti on paljon työtä tehtävänä. Ja jos näen tämän oikein, niin myös tulevat vastuuvapausmietintöjen laatijat ovat, ottavat tämän huomioon. Olen saanut minusta tietoja ja koulutus jäsenvaltiossa on hyvin tärkeää ei riitä, että haukutaan jäsenvaltioita, vaan tärkeää auttaa niitä ja heidät, ne on saatava paremmin ymmärtämään. Joskus tuntuu, että se, ne eivät välttämättä aina oikein näe omaa tehtäväänsä. Sitten näistä sanktioista, minusta tämä on edelleenkin välttämätöntä toivonkin, että, että näillä oika- korjaustoimenpiteet, jotka, jotka ovat tärkeitä, että toivon, että näillä korjaustoimenpiteillä voitte jatkaa. Ja toivottavasti E, e, se myös on kysymys järjestelmän voimassaolosta, eikä pelkästään siitä, että paikataan porsaanreikiä rahoituksessa. Se, miten te sanoitte, pienten, pienten tilojen kohtelu standardikustannuksilla ja yksinkertaistetuilla kustannuksilla, tämä on mielenkiintoinen ajatus, tutustua tähän. Sama koskee vaikutuksia näiden julkisten, julkisia hankintoja koskevan direktiivin vaikutuksia ja valtion tukiaisia. Nämä ovat sellaisia asioita, joiden vaikutus on epäselvä, mutta niin kuin sanoitte, toivottavasti tästä saadaan jotakin irti. Sitten yksinkertaistamisesta sanoisin, yksi suurimpia yksinkertaistuksia oli se, että jos meillä olisi yksi sääntökirja, jos, jos onnistettu saisi saamaan nämä säännöt yhtenäistettyä, se olisi valtavan hieno juttu, jolla voitaisiin yksinkertaista ylipäätään näitä toimia. Ja kun, niin, että, että jos ongelma löytyy, niin ei ole pakko keksiä uutta sääntöä, vaan olisi hyvä voida käyttää samoja sääntöjä. Olisi hyvä saada yksi sääntökirja, sen pitäisi olla mahdollista tietenkin, mutta ellei siinä onnistu siinä, että saamme näitä näitä ristiriitaisuuksia, sääntöjä pois, niin, niin se taas aiheuttaa lisää ongelmia jäsenvaltioissa. Haluan sanoa teille, että olen luottavainen sen suhteen, että komissio voi tukeutua tähän, mutta ei, ei se jarruta meitä siinä, että ettemmekö me sitten äh, äh, halua päivityksiä tilanteesta ja, ja sitten inhimilliset resurssit, siitä voisin, eh, jos luotan teidän eh, eh, puhemuistiinpanoihin, niin nämä inhimilliset resurssit on sellainen alue, joka, jossa tämä valiokunta on onnistunut hyvin. Me olemme vieneet asioita hyvin eteenpäin ja ne vaikuttavat ei pelkästään veronmaksajien taakkaa, vaan myös sitä, että, että mikä on Euroopan unionin maine. Ja tämä on erityisen tärkeää siinäkin mielessä. Haluan kiittää teitä ja kaikkia komission henkilökuntaa, jotka ovat teitä auttaneet tässä, tässä vastuuvapausmenettelyssä. Tiedän, että tämä ei ole mikään yksinkertainen homma, mutta uskon, että tämä on hyvin tärkeää että tietoa, mitä olemme saaneet, ja siksi haluankin kiittää, sanoa kaikille tilintarkastustuomioistuimessa, että me tarvitsemme teitä ja komission avoimuus on hyvin arvostuksen arvoinen asia. Kollegoista puheenvuoroja ovat pyytäjä kollega Sarvamaa ja sitten Ajala Sender. Petri, ole hyvä. Petri uh, Thank you. Kiitos. Mm, kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisa komission jäsen jälleen kerran. Kiitos, että toitte hyviä uutisia. Pidän kaikesta kuulemastani. Se on sanottava. Kuulostaa hyvältä. Oikea sisältöä kuulemme, mutta aikaa nyt hukkaamatta pyrkisin muotoilemaan kysymyksen teille. Kun puhutaan yhteisestä hallinnoinnista ja puhutaan tiedon avoimuudesta, saatavuudesta jäsenvaltioista, niin jos oikein ymmärsin välineitä, joita tähän mennessä on käytetty ja jotka mainitsitte jälleen kerran, on parempi lisäkoulutus, tiedon jakaminen tasavertaisesti, jotka kaikki, jotta kaikki ovat tasavertaisessa tilanteessa, seminaarit, tämän tyyppiset asiat. Varmasti näitä kaikkia toimia tarvitaan. Mutta minun mielestäni keskeistä, ja tässä haluaisin todella kuulla kommenttejanne ja ajatuksianne, Keskeistä mielestäni on tämä komissio tilintarkastustuomioistuin akseli unohtamatta tärkeä valiokuntamme. Olen kysynyt tätä aikaisemmin. Anteeksi, että kysyn uudestaan. Mitä komissio on sitoutunut tekemään, jotta tämä tieto olisi avoimempaa, helpommin saatavilla jäsenvaltioista? yhteistyössä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Koska tässä näkisin, jos vähän yksinkertaistaen tämän sanon, jotenkin minusta näyttää nyt siltä, että tilintarkastustuomioistuin odottelee, että jotain tapahtuisi teidän puolellanne ja te taidatte odotella, että jotain tapahtuisi tilintarkastustuomioistuimen puolella ja olisi mielenkiintoista kuulla, missä näette nyt pallon olevan tällä hetkellä. Kiitos. Kollegin Ajala sen. Sitten Ajala Senten, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan pyytää anteeksi myöhäistä tulemistani. Tässä minun äh, kalenterissani on tapahtunut pieniä muutoksia. Haluan onnitella Rova Georgiovaa, sillä Tämän iltapäivän tehtävä oli ottaa kantaa äh, tämän aamupäivän aamustukseen. Tämä on todellakin hieno iso teko, koska itse olen juuri äh, yritän ymmärtää sitä, että miten me olemme saaneet aikaan omalla äänestyksellämme tänään aamupäivällä. Haluan kuitenkin kiittää teitä kaikista ehdotuksistanne. Ne olivat mielestäni kiinnostavia. Ja todennäköisesti saamme äh, selville myös yksityiskohdat pikkuhiljaa. Haluaisin esittää pari kysymystä myös sen lisäykseksi, mitä Rova Gressli sanoi. Tilintarkastustuomioistuin on jo nähnyt äh, muutoksen myönteiseen, mutta edelleenkin olemme edelleenkin antiikin ajassa, emmekä nykypäivässä tässä on tiettyjä viestejä jäsenvaltioille ja yrityksille ja kansalaisille. ne ovat huonoja uutisia, kun puhutaan sanktioista. Mitä Brysselistä tulee, se on aina se piiska. Ja jäsenvaltioiden auttaminen ja tilanteen parantaminen, sitten me rankaisemme niitä. Ja se on mielestäni ö, antiikin pedagogiikkaa mutta tärkeää on kuitenkin antaa hyviä esimerkkejä, päästä esimerk- antaa hyvää esimerkkiä ja antaa myös kannustimia. Ja, jotta ja kysyisinkin teiltä, mitä, mitä te aiotte, minkälaisia toimenpiteitä on suunnitteilla, ja jokaisenhan täytyy kuitenkin pärjätä tässä kohtuullisen kaoottisessa tilanteessa. Miten voisimme päästä siihen, No, Euroopan budjetti on yhä mutkikkaampi, entistäkin mutkikkaampi, ja millä tavalla voidaan tehdä työtä? Ei pelkästään piiskalla, vaan voin tarjota myös porkkanaa, myönteisiä esimerkkejä, myönteisiä viestejä. Miten voisimme saada aikaan sen, että, että on projekteja, joita voitaisiin yhteisesti tehdä Euroopan unionin tasolla? Millä tavalla voitaisiin saada viesti perille, että se on onni eikä epäonni? onni? tällä näin yleisellä tasolla asiasta puhuttaessa. Äänestyksessä oli myös komission vastuuvapaus ja siinä oli, oli asia, joka oli hieman huolestuttava. Siinä, siinä oli nimensä aika vaarallinen ilmiö nähtävissä. Esimerkiksi Saharon palkinto minulle ei tullut selväksi, miten mutkikas tilanne ylipäätään oli. Rova Kressle kuitenkin totesi, mistä on kyse. Ja toinen asia, Olaf on lähtenyt asiaa tutkimaan ja komissio on tehnyt kaiken voitavansa. Komissio sitten jäädytti ohjelman. On uusia takeita joita on esitetty, jotta tämä näin kiireinen ja välttämätön humanitaarinen apu saataisiin liikkeelle Länsi-Saharaan. Voidaan todellakin sanoa, että kaikki on tehty. Kuitenkin joku voi aina väittää, että ongelmia ei olisi ollut. Jotakin on tehty väärin. Tänään äänestyksessä oli sellainen tilanne, että toivottavasti joku voi tämän oikaista, on edelleenkin varjo koko asian yllä, ikään kuin siinä jotakin voisi mennä pieleen, ja haluaisinkin teidän selvittävän, mikä teidän kantanne on ja mikä on komission kanta tässä tilanteessa, kun puhutaan humanitaarista avusta, joka on välttämätöntä. Tehdään kaikki, mikä on välttämätöntä, mutta Luulenpa, että tässä on tartuttu muutamaan kuumaan perunaan. Olaf on kuitenkin tämän huomannut. Haluaisin, että te voisitte selventää tämän iltapäivällä ennen kuin me täysistuntoon, mitä on tapahtunut, mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä, sillä muilta osin me luomme sellaisen vaikutelman, joka ei liity millään tavalla Länsi-Saharaan. Siellä on siellä, siellä on kuitenkin, kansa elää ahdingossa siellä, on, siellä on konflikteja ja YK on täytyy tehdä päätöksiä. Ja toivonkin se, mitä tässä parlamentissa tapahtuu, ei se aiheuta enemmän, enemmän, enempää sekaannusta. Sitten toinen tärkeä aihe ei ole kysymys pelkästään kansainvälisestä sopimuksesta, vaan on myös on tilanteesta Balkanilla. Tilanne täytyy tunnustaa. Valitettavasti on saatu raportti Olafilta, joka valui julkisuuteen, tai sitten se vuodettiin ilmi. Me olemme havainneet. Toisten mielestä se on vuotanut, toisista ei. No, näin on kuitenkin tilanne suspendido unos pagos. Olen juuri todennut, että, että maksuja on jäädytetty, jotka oli kuitenkin kaavailtu ennakkorahoitukseen. Haluaisin kornaasti kuulla teiltä, oliko havaittavissa petoksia on, koska on eräitä uutisia kuultu, että joitakin maksuja on jäädytetty. Mitä te aiotte tehdä jotta ne hyvät kokemukset saataisiin elvytettyä. Hyviä kokemuksia meillä on ollut. Aikoinaan lukeuduin niihin, jotka halusivat tiettyä ohjeistoa Olfille, ja Rova Kresslihän tuki meitä tässä. Minä toivon, että nyt hieman vaikeassa tilanteessa, jossa me nyt olemme, että me emme ajaudu tilanteeseen, jossa me, meidän täytyy vaatia tällaista ohjeistoa komission toimintaan suhteessa kansalaisjärjestöihin. On kuitenkin kyse kansainvälisistä järjestöistä, joiden standardit eivät ole monopolistisia, vaan ihan tavanomaisia. Joka tapauksessa tämä äh, kansalaisjärjestö on joutunut epäilyksen aaliseksi ja tästä syystä maksuja on jäädytetty. Sitten odotettiin, saatiin kompromissi viime minuutilla, jota en ole nähnyt, ja halusin kernaasti kuulla, mitä te tuumaatte tästä kompromissista. Ja äh, erityisesti laajentumisosaston suhteen. Voitteko esittää arvio meille välttämättömistä maksuista? Me emme olleet aamupäivällä kovinkaan joustavia, koska olin aika yllättynyt, kun puhuttiin puitetutkimusohjelmasta näin, että edelleenkin on olemassa vissi riskitoleranssi. Näyttää siltä ikään kuin risk riskit äh, Afganistassa eivät olisi niin suuria äh, kuin laboratoriossa. Pyytäisin myös, että komissio esittäisi listan äh, tämän tutkimusohjelman edunsaajista. Kollega Pirinski. Thank you, Madam Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen, Aivan oikein sanoitte, että tämä ei ole vielä tarinan loppu, vaan lähinnä alku. Työ ja ponnistelut, jolla pyritään todella suojaamaan yhteisöjen etuja ja huolehtimaan parhaalla mahdollisella tapaa resursseistamme. Epäilemättä me emme tarvitse enää yleistä puhetta, vaan keskittymistä konkreettisiin ongelmiin ja kolmanneksi, kuten sanoitte, tarvitaan uudenlaista kulttuuria myös yhteistyöhön komission ja jäsenvaltioiden välillä. Ja tässä mielessä kysymykseni liittyy joihinkin kohtiin tämän aamun hyväksytyssä mietinnössä. Kohta 38 erityisesti siinä erittäin yleisesti puhutaan maatalous, takuurahaston ja aluekehitysrahastoon kohdistuvista riskeistä. Romania, Bulgaria ja Portugal omaavat korkeimmat virhetasot. Tarkistus, jota ehdotin, esitti selkeämmin sen, missä ongelmia oli, missä taas ei. Kuten liitteistä vuoden 2013 toimintakertomukseen agripääosaston kertomuksesta käy ilmi, niin erot vaihtelevat. Markkinatoimet alle 1 prosentti. Belgia, Bulgaria, Unkari, Irlanti. Ja seuraava Sara, suorat tuet. Emme ole alle yhden prosentin, mutta me Bulgaria, emme ole myöskään yli 5 prosentin. Maaseudun kehittämisen osalta on selkeästi ongelma ja siihen pitäisi keskitetysti puuttua. Mutta en voi mitenkään hyväksyä sitä, että noin yleisesti yhdistetään nämä kolme alaa tässä kertomuksessa. Tämä on tällaista mustamaalaamista. Bulgaria ja Romania – jälleen kerran osoitetaan ikään kuin tunnetuiksi ongelmatapauksissa. Haluaisin proaktiivista yhteistyötä komission jäsenvaltioiden välille, mutta se uhkaantuu kyllä, jos raportoidaan tähän tyyliin. Siksi kysymykseni teille, koska ette kiinnittänyt huomiota tähän seikkaan maaliskuisessa alustavassa poliittisessa kannanotossanne, mitä aiotte tehdä yhteistyössä komission puheenjohtajan kanssa, jotta tämä, kanssa, jotta tämä mm, tyyppinen toiminta loppuu ja mahdollisimman pian? Kiitos. Nyt täytyy puuttua tähän, koska ruokomissaari, te ette voit sille mitään, mitä minä olen kirjoittanut – tässä maan pykälä, joka liittyy, tukeutuu tilintarkastustuomioistuimen lukuihin, ja tässä ei sitä, näitä komissiota, ne ovat tilintarkastustuomioistuimen lukia, lukuja liitteessä, joka liittyy vuosiraporttiin, ja tämä liite koskee vuotta 2007-2013 välistä aikaa. Siksi uskonkin, että, että tämä on, siellä oli taulukko, mukana. Lähetän nämä sivut teille kernaasti, jotta te pystytte myös paremmin näkemään, mitä on tapahtunut, jotta sitten voitte, olette sitten tietoisia asiasta. Pyydän anteeksi tätä. Kollega Bogin seuraava. Thank you, Chair. Thank you, uh, Kiitos puheenjohtaja, kiitos komissaari. Pyydän anteeksi että saavuin vähän myöhässä. Minulle oli Walesista vieraita, olen hyvilläni voidessani sanoa, että Walesissa pidettiin Gallup viime viikolla, kuinka 63 prosenttia Walesiläistä tukee jäsenyyttä EU-ssa. Ja sanoin tämä teille, jotta tiedätte, että koko UK ei ole samaa, että meillä on vähän erilaisiakin näkemyksiä Britannian saarella. Mutta yksi syistä, miksi me olemme niin myönteisiä EUn suhteen, on se, että me saamme kuitenkin paljon EUn varoja – aluepolitiikan ja maatalousvaroja niin ikään ja haluan ja sanoa, että me käytämme rahat hyvin. Viimeksi kun te puhuitte siitä, että pitää parantaa suorituskykyä ja on hyvä katsoa näitä lukuja. En ole ihan varma näistä yksityiskohdista. Ehkä te voisitte kertoa tarkemmin kuka oli tässä ryhmässä ja minkälaisia referenssejä käytettiin, mitä on saatu aikaan tästä ja minkälainen aikataulu on kaavailtu, kun, koska onko kysymys nyt nykyistä rahoitusjaksosta vai onko, ovatko, onko kysymys käynnistetyistä ohjelmista, koska vaikea on enää saada aikaa muutoksia. Me olemme kuitenkin kiinnostuneita tässä valiokunnassa tästä me puhumme tästä jatkuvasti. Me haluamme, että raha käytetään oikein ja, ja on tärkeää, että, että, että raha käytetään myös tehokkaasti ja suorituskyky on nyt hyvä. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Rouva komissaari, olkaa hyvä. Uh, thank you. Kiitos. Kiitos oikein paljon kysymyksistä. Haluaisin lähteä liikkeelle kysymyksestä, joka liittyy tietoihin ja mitä sillä voidaan tehdä ja kenen puoliskolla pallo nyt on. Omalta osaltamme me pyrimme siihen, että saataisiin korkealaatuisia toimintakertomuksia vuosittain, joista saadaan erittäin hyvää tietoa. Varmasti voitte olla samaa mieltä kanssani siitä, että edistystä on tapahtunut näiden kertomusten laadun osalta ja tietenkin yhteenvetokertomuksesta saadaan kätevä yhteenveto näistä tiedoista, mutta meillä on ongelmia tietopuolella siksi, että toimintaa on niin monenlaista, samoin käytettyjä kieliä, täytäntöönpanosta huolehtivia kumppaneita, ja tämä johtaa siihen, että on monenlaista lähestymistapaa siihen, miten, minkä rakenteen pohjalta toimitaan. Me pyrimme siihen, että saataisiin selkeämpi, puhtaampi kuva siitä, miten esitetään hankkeita. Yksinkertaistan tässä. Mutta mikä on ongelma, mikä on lähestymistapamme sen ratkaisemiseksi, mikä rahoitusmäärä, ketkä ovat kumppanit ja mitkä ovat toivotut tulokset, odotetut tulokset. Nämä asiat haluamme lopulta voida esittää. Olisi kuitenkin epärealistista sanoa, että olisimme sellaisessa vaiheessa, jossa tiedon saatavuus, tai sanon toisin, tietoa on kyllä, ja sitä on siis saatavilla. Mutta tapa, jolla tämä työ on nyt organisoitu, se on ehkä saatavissa, mutta ei sellaisessa muodossa, että sitä pystytään heti käyttämään. Nyt haluamme siis muuttaa lähestymistapaa niin, että hankkeet esitellään varmissa puitteissa. Ja sitten systemaattisempi tieto, joka liittyy virhetasoihin. Tässä jälleen mielestäni olemme edistyneet merkittävästi. Ja siitä, kenellä pallo nyt on. Katso Lasarun suuntaan tilitarkastustuomioistuimesta. Reiluuden nimissä voitaisiin kai sanoa, että se on jotenkin samanaikaisesti yhdessä meillä molemmilla kettäpuoliskoilla. Tilintarkastustuomioistuimen puolella on vähän liikahdusta, jos sallitte liikahdusta komission suuntaan, mitä tulee täydentäviin ehtoon, rahoitusoikaisuihin – se on hyvin tärkeä meidän kannalta meidän komission puolelta realistisemmat virhetasot niin, että sopeutetaan tilastotietoa. Eli sopeutetaan sitä niin, että tiedetään, että tieto on täsmällisempää sen pohjalta, mitä tilintarkastustuomioistuin on työnnän tehnyt. Me tarjoamme tietoa sellaisella tavalla, että tilintarkastustuomioistuin vasta tilintarkastustyössään käyttää. Parempi rakenne siis tarjottavalle tiedolle. Minusta tuntuu, että voimme nähdä, että vuosittainen toimintakertomus ja yhteenvetokertomus ovat yhä hyödyllisempiä tässä prosessissa – en tiedä, haluaisiko herra Lasaru sanonkaan samaa mieltä. Hän näyttäisi olevan ainakaan kovasti eri mieltä. Ehkä kaikkein tärkein asia täällä mainitse, mainittavaksi on se, että me kunnioitamme toistemme mandaattia. Olemme yhteydessä myös jäsenvaltioihin ja pyrimme saamaan jäsenvaltioita – toimimaan johdonmukaisemmin siinä, miten tiedot esitetään. Voidaanko työ tehdä nopeasti, saada päätöksen nopeasti? Tuskinpa. Koska jos ajatellaan, miten monimuotoisia tietolähteitä meillä on, mutta vankasti kyllä saamme aikaan edistystä. Se on tässä otettava huomioon. Sitten kommenteihin, joita esitettiin pelättiin siitä, että Brysselistä tulee huonoja uutisia. Jos ajatellaan yhteisölle tärkeitä hankkeita ja sitten maksatukset keskeytetään, niin kyllä tuo on huono uutinen varmasti. Mutta jos tämä tehdään varovaisesti ja periaatteita kunnioittain, niin se kyllä toimii varoituksena. Ja toivottavasti tulevaisuudessa se johtaisi siihen, että samantyyppisiä ongelmia on vähemmän. En pidä siitä, että keskeytyksiä valitettavasti on melko paljon. Mutta näemme kuitenkin, että maat, jäsenvaltiot sitten parantavat järjestelmiään ja sitä on etua myös jäsenvaltion omille varoille. Sain juuri tietoa maasta, jonka tunnen parhaiten, jonka edustaja Pirinski tuntee myös parhaiten. Maa aikoo nopeuttaa siirtymää kohti e-hankintoja. Ilmeisesti tämän vuoden aikana jo. E-hankinnat on mahtava väline. Avoin seurattava järjestelmä, jonka kautta jokainen kansalainen voi toimia tilintarkastajana. Ja tämä heijastelee varmasti sitä kokemusta, jota olemme keränneet EUn hankkeista, joilla on pyritty tukemaan e-hankinta, e-laskutus ja toivottavasti myöskin e-hallinto kaiken kaikkiaan. Joten meidän tulisi katsoa ainoastaan toimia tietyllä hetkellä, vaan katsoa, syntyykö aikanaan parannuksia. Saalin pakolaiskysymys Tunnen tämän tarinan vallan mainiosti aikaisemmasta työstäni. omaisesti vuonna 2003 me komissio saimme kuulla, että apu ei mene siellä perille. Viestimme tästä eteenpäin ja lähdettiin tutkimuksiin ja näiden petossyytösten alusta lähtien, tietenkin käyttäen huomioon myöskin – LAPin löydöksiä. Komissio on lähtenyt hyvin tiukkoihin ennaltaehkäiseviin ja oikaiseviin toimiin. Ennaltaehkäisyn osalta vuodesta 2003 lähtien, ei vasta sitten kun raportti saatiin, me vähensimme rahoitusmäärää ja tiukensimme valvontaa niiden järjestöjen osalta, joiden kautta tukea lähetämme. Me olemme vähentäneet myös järjestöjen määrää. Me olemme lähteneet tutkimaan hyvin tarkkaan EUn logistista ketjua tässä esimerkin omaisesti. Ruokaa siirtyy Tindofin suljetuissa säiliöissä. Sitä ei voida sieltä ottaa matkalla Vastaanottamassa on humanitaarista apua antava kumppani ja usein Ekon omia työntekijöitä, jotta voidaan huolehtia siitä, että apu menee perille sinne, minne se on tarkoitettu. WFPltä pyysimme, että voisimme olla paikan päällä. Eli kun tällainen jakelu tapahtuu, niin usein siellä on joku VFPn edustaja paikalla. Lisäksi tehdään yllätystarkastuksia. Mennään perheeseen, kysytään, saitteko sen, mitä oli tarkoitus saada pistokokeenomaisesti. Markkinoita valvotaan myös, jotta nähdään, onko markkinoilla sellaisia elintarvikkeita, joita me olemme apuna antaneet. Ja aikaisemmat kollegani, kuten aikaisemmin jo sanoin, kun aiheesta keskusteltiin, toteuttavat tarkastusmatkoja hyvin hankalissa oloissa – säännönmukaisesti. 36 tarkastusta Ekon osalta vuodesta 2003 kahdeksan siellä paikan päällä. Eli enemmän kuin mitä normaalisti tehtäisiin juuri sen takia, että huolenaiheet olivat aivan erityisiä. Ja sen jälkeen, kun näihin kaikkiin toimiin on lähdetty, ei näytä enää sieltä, että apu ei mene perille. Vuonna 2015 10 miljoonaa euroa komissio turvaa tähän summaan leikattiin. Ja teemme näin, koska siellä reilillä tähän apuun luottavat 80 prosenttisesti naiset ja lapset, eikä kukaan muu heitä auta. Tämä on aivan traaginen humanitaarinen tilanne. Me valvomme edelleen hyvin tarkkaan tilannetta, jotta voimme olla varmoja siitä, että voimme olla täällä valiokunnassa tai veronmaksajien edessä ja sanoa, että kaikkiin toimiin on ryhdytty. Ja kun näin, että kommentoidaan, että komissio sallii jatkuvat petokset, niin se on kyllä valtavan epäreilua, koska sekä komissio että täytäntömanosta huolehtivat kumppanimme ovat tehneet aivan kaikkensa, jotta voimme huolehtia siitä, että tämä 10 miljoonaa käytetään hyvin. Näin pelastetaan ihmiselämiä. Um, uh, on behalf of the commission, um, I... tapaus on hankala. Olen lähettänyt valiokunnan puheenjohtajalle kirjeen. Siinä pyritään selvittämään tai selvitetään vielä oikeusyksiköiden kautta sitä, miten puheenjohtaja jakaisi tämän tiedon. Voin sanoa, että me olemme hyvin tarkkaan oikeudellisesti, taloudellisesti tutkineet Olafin mietintöä, jotta voidaan nähdä, että johtopäätökset, jotka vedetään toimet, joihin ryhdytään, kunnioittavat eurooppalaisen veromaksajien etuja ja niiden, jotka saavat tästä tuesta hyötyä. Tässä on mukana yksittäisiä henkilöitä, aikaisempia komission virkamiehiä. En voi kommentoida tässä vaiheessa tietenkään, koska tämä prosessi on kesken. Nyt näyttäisi siltä, että Olafin loppuraportti ilmeisesti on jakelussa muualla kuin komission toimivaltaisissa yksiköissä. Sen piti olla luottamuksellinen, joten pahoittelen tätä. Jälleen ottaen huomioon, miten monimutkaisesta tapauksesta on kyse, vetoaisin vain sen puolesta, että lähestytään tätä ongelmaa hyvin varovaisesti. Taustaksi IMG oli kaksi kertaa komission tarkastelun kohteena. Se on UNHCRn alainen taho. Ja se on ollut joissain näistä valtioista, jotka tunnustavat sen, saavat sille diplomaattisen koskemattomuuden myös, joten tämä ei ole ihan yksinkertainen tapaus. Ja olisi varmasti parasta lähestyä tätä ongelmaa hyvin varovasti. Mutta me ymmärrämme tämän asian merkityksen ja tutkimme sitä todella vakavasti. Sitten kysymys jonka edustaja Pirinski esitti. Komission kanta on aina hyvin selkeä. Valitettavasti, jos katsotaan jäsenvaltioita, niin ei ole olemassa ihan valkoista, ihan mustaa, vaan monia harmaan sävyjä. Ja me komissiossa haluamme hyvin tarkkaan arvioida, mitä jäsenvaltiot tekevät hyvin, mitä eivät niin hyvin. Analyysit perustuvat faktoihin ja ne esitetään yksityiskohtaisesti. Joten tämä mietintö, josta puhutaan, on teidän mietintönne komission puolelta. Olemme aina pitäneet tärkeänä sitä, että faktat esitetään faktoina, jotkut maat pärjäävät joidenkin indikaattoreiden osalta paremmin kuin toiset. Yllättävää kyllä jopa vanhat jäsenvaltiot joskus kohtaavat ongelmia. Ja reiluuden nimissä voitaisiin sanoa, että kun otetaan kaikki huomioon, niin nähdään kyllä suoristuksissa vähän eroja. Katson puheenjohtajan suuntaan, hän tuntee kantani tässä yhteydessä. Minä puoltaisin enemmän sitä, että kannustetaan ihmisiä tekemään hyvän esimerkin mukaista, eli otetaan aina hyviä esimerkkejä malliksi. Tunnette kanta, niin minua huolestuttaa aina se, että jos nyt lähdetään nimeämään huonosti pärjääviä, niin silloin syntyy tällainen kuurupiilotilanne, Toisaalta ymmärrän niitäkin, jotka sanovat, että ihmiset eivät halua näkyä jotenkin huonoina esimerkkinä. Kyllä sekin voi olla kannustin sinänsä, mutta tässä on kyse siitä, miten saadaan jäsenvaltiot käyttämään varoja niin, että niistä syntyy paras mahdollinen hyöty veronmaksajille. Walesista. Mm. Um, very good to hear positive. On hienoa kuulla myönteistä äänähtelyä ja tukea EUn suuntaan. Toivon, että tämä ei ole ainoastaan siksi, että Wales saa taloudellista tukea EUlta, vaan että laajemmin koetaan, että Euroopan unionista on paljon hyötyä meille kaikille ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta työ voisi jatkua. Ah, I'm so sorry. I, I... Ai anteeksi, pahoittelut. En ollut ihan varma, muistinko täysin vastata tähän. Eli mitä halutaan saada aikaiseksi, mikä on aikataulu ja mikä on komission jäsenten ryhmä. Kaikki komission jäsenet ovat mukana, jotka ovat vastuussa tietystä menoluokista, plus ne varapuheenjohtajat, joilla on tärkeä koordinoiva rooli. Mukaan lukien ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans, koska hän on vastuussa sisäisestä tilintarkastuksesta. Ryhmän elinaika on mandaattimme mittainen – Mielestämme tämä on pysyvä tarve. Meillä on viisi osiota tässä toiminnassa. Tehostaminen rajoitustoimien osalta, budjettimenettelyt, DAS, vastuuvapausmenettelyt, hanketietopankki. Tämä liittyy kysymykseen, jonka ensin saimme, miten saadaan vertailtavissa olevaa tietoa. Ja vielä viimeisenä yhteys kansalaisten suuntaan periaatteessa, sidosryhmien suuntaan, jos ajatellaan, että jäsenvaltiot sellaisia ovat. Meillä on melko selkeä työsuunnitelma ja rakennelma, jonka mukaan toimitaan niin, että puolitoista ensimmäistä vuotta on jo suunniteltu ja sitten jatketaan siltä pohjalta. Se, mitä laajemmin haluamme saada aikaan, on, että voisimme saada todella tätä kulttuurin muutosta aikaiseksi. Että ei vain kuluteta rahaa, vaan mietitään, mitä sillä saadaan. Tämän vuoden aikana sopeudutaan Euroopan unionissa. Joudumme sopeutumaan siihen, että muutosta on tapahtunut siitä, kun meillä oli enemmän rahaa kuin mitä pystyimme edes käyttämään. Nyt meillä on tiukempi budjetti ja paljon lisää kysyntää, mukaan lukien Walesissa – EU-varoille. Tämä sopeutuminen nyt auttaa meitä painottamaan hy- hyvin selkeästi, mitkä ovat tärkeimmät prioriteettimme ja mitkä niin sanoen kielteisiä prioriteetteja. Me huolehditaan siitä, että meidän taloudelliset ja inhimilliset resurssimme noudattelevat näitä prioriteetteja ja saavat tuloksia aikaiseksi. Tämä on se työ, jota komissiossa tehdään. Toivon, että toimielinten välinen suorituksiin liittyvä työryhmä auttaa meitä ja antaa tätä monenkeskistä näkemystä, tilintarkastustuomioistuin, parlamentin neuvostokomissio, jotta saadaan lisävauhtia tähän koko hankkeeseen, jossa ajetaan hyviä suorituksia komissiossa ja tietenkin myös jäsenvaltioissa. Totta kai tämä työ on nyt käynnissä. Tässä ovat nämä vaiheet ja komission jäsenet, jotka ovat siellä mukana. Voin käydä tämän läpi, mutta näette, että se mitä me haluamme saada aikaan on, että me haluamme sen, minkä piti oikeastaan tiukasti katsoen olla minun työni, niin siitä tuleekin kaikkien niiden henkilöiden työ, jotka käyttävät EU-varoja tai hallinnoivat EU-varojen käyttöä. Tämä valiokunta myös aktiivisemman osallistumisen kautta voi olla vaikuttamassa siihen, miten hyvin budjettivaroja käytetään. Mielelläni annan enemmän yksityiskohtaista tietoa tästä työstä. Ensimmäinen konferenssi budjetista, jossa keskitytään tuloksiin, on syksyllä ja totta kai parlamentti sinne kutsutaan. Kiitoksia. Rouva komissaari, haluan vielä selventää se, että ne sanktiot, josta jo kollega Ajala Sender puhui, että ne ovat niitä äh, sitä keppiä, siis ei saisi olla äh, kolmea prosenttia budjettista, vaan pikemminkin vähemmän. Äh, se, tämä keppi, se saisi olla oikeastaan pikkunen tikku, korkeintaan ja toivoisinkin, että jäsenvaltiot saisivat oikeuden edelleenkin, että Euroopan unionilla on ollut huonoja kokemuksia tällaisista tilanteista, siksi voin, voin, voin ottaa esille pari perustavaa jäsentä, jotka ovat olleet EYssä e ja EUssa pitkään mukana. Tämä juttu, joka liittyy seurauksiin, niin oikeudellisiin seurauksiin – ja äh, rahallisiin sanktioihin. Tämä on kuitenkin sellainen yleinen hyödyke, josta voidaan tietenkin kiistellä, minkä, su, minkä suuruisia nämä seuraamukset olisivat, mutta, mutta, mutta mieluummin lähellä, lähempänä alareunaa kuin yläreunaa, eikä välttämättä kauhean korkeita. Ja sitten nämä harmaan sävyt, niin niitähän on aika paljon. Fifty Shades of Grey, sehän on elokuvakin, kaikki ne, jotka eivät tunne tätä, on, on, on tästä vähän hauskaa piiskaamista, että se siis siitä. Kiitänkin teitä tästä jännittävästä vertailusta ja toivotan teille mukavaa iltapäivää. Odotan ja odotamme seuraavaa me huhtikuussa, kun puhumme tupakasta ja muista, muista ystävistämme. Kiitoksia kovasti että tulitte ja kiitoksia tästä yhteistyöstä vastuunvapausmenettelyn yhteydessä. Me jatkamme seuraavaksi työjärjestysesityksen kohdalla 60, joka on kuuleminen, Euroopan yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen kohti yhteisen maatalouspolitiikan suoritusperustaisia tarkastuksia ja esittelijä Petri Sarvamaa. Meillä on paikalla myös maatalouskomissaari. Ehkäpä pitäisi nämä uudet vieraat kutsua sisään. Ja. ja. Um, just we, because we... No koska me... Ja, please take a seat. Pyydän istuutumaan. Kiitoksia, rouva komissaari. Ja. ja, wir verfahren, wir fahren. Jatkamme esityslistassamme. Kuulemistilaisuus oma mietinnön tiivoilta. Esittelijä on Petri Sarvamaa, tervetuloa. Komissaari äh, Hogan joka, ja Rova Kalilait tilintarvistustuomioistuimista toivon tervetuloa Lutsin, maatalousjärjestelmät ja herra Eerolan, joka on viljelijä ja edustaa MTKta. Äh, tervetuloa Petri Sarvamaa. Antaisin sinulle puheenvuoron, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti enää jo mennä yksityiskohtiin tässä, e, varsinkin kun aikaa on vähän. Käytetään se aika keskusteluun, mutta haluan lämpimästi toivottaa tervetulleeksi komissaari Hoganin ja muut äärimmäisen tärkeät joka ei ole, tämä ei ole, mikään, ei ole mikään yllätys kenellekään, että me olemme kaikki yhdessä tähtäämässä kohti parempaa suorituskykyä ja valvonnassa, äh, ympin valvonnassa, yhteisen maatalouspolitiikan valvonnassa ja toivottavasti kaikki olisivat tyytyväisimpiä, jos me pystyisimme pääsemään eräihin niihin tavoitteisiin, joita meillä kaikilla on, että saataisiin yksinkertaisempi, tehokkaampi ja kustannustehokkaampi ja äh, valvonta ja samaan aikaan, että pystyttäisiin paremmin hyödyntämään – käytössä olevaa rahaa, koska niin kuin kuulimme äsken, kuulimme komissaari jolle käytämme yli 7 prosenttia budjetista tässä yhteisessä hallinnossa maatalouden valvontaan ja tarkastuksiin. Ja tästä, tämä on se, mistä me puhumme täällä tänään, ja odotankin tätä keskustelua kiinnostuksella. Kiitos. Komissaari, olemme iloisia siitä, että olette täällä paikan päällä, että saatte saman tien puheenvuoron. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Madam Chairman. Uh... Kiitos puheenjohtaja, esittelijä Herra Sarvamaa, arvoisat valikunnan jäsenet, tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. On mukava olla täällä tällä jälleen. Voimme puhua edustaja Sarvamaan omaloitteisesta mietinnöstä YMPn tarkistusten suoritusperusteisuus. Tämä on hyvin hankala aihe, joten hienoa, että voin puhua täällä, kun mietintö on vielä valmisteluvaiheessa. Olin maatalousvaliokunnassa keskustelemassa ympin yksinkertaistamisesta tänään aamulla ja jo aikaisemmin olen monet kerrat voinut kuulla, miten kontvaliokunta on tarkkana tarkistusten osalta, tarkastusten osalta ja viittasin myös tämän iltapäivän kuulemiseen. Voitte varmasti vertailla tuloksia maatalousvaliokunnan kollegoiden kanssa, että kuulette, että kerron samaa tarinaa molemmissa valiokunnissa. Te, maatalousvaliokunta, jäsenvaltiot ja minä, me kaikki varmasti jaamme toivomuksen, että saadaan hyvin toimiva yhteinen maatalouspolitiikka, hyvät tarkastukset, ilman että tuhlataan liian paljon veronmaksajien varoja tarkastuksiin. Miten löydetään hyvä tasapaino? Vuosi 2015 on YMPn uudistuksen ensimmäinen Täytäntöönpanon vuosi se hyväksyttiin se uudistus parlamentissa ja neuvostossa ja tässä tapahtuu uudistuksia paikan päällä hallinnolle, maanviljelijöille ja muille edunsaajille. Mutta haluaisin painottaa sitä, että jäsenvaltioita ei ole jätetty yksin YMPn uudistuksen toteuttamiseen. Komission palveluyksiköt tarjoavat täyttä tukea suuntaviivoja vastaavat kysymyksiin ja lähdetään myös paikan päälle keskustelemaan – jäsenvaltioissa täytäntöönpanosta. Ja meillä on pääosastollamme uusi yksikkö ihan tätä tarkoitusta varten ja voin vakuuttaa, että siellä on työtä piisannut. Kuitenkin tiedän, että YMPtä on kritisoitu, koska se on niin monimutkainen ja liikaa byrokratiaa on. Tähän mennessä jäsenvaltiot eivät käytä kaikkia käytössä olevia yksinkertaistamismalleja YMPn uudistuksessa – koska tukijärjestelmät tuntuvat usein monimutkaisilta hankalasti valvottavilta. Joten yksinkertaistaminen on siksi minulle hyvin tärkeä seikka vuonna 2015. Toivon, että yksikköni pystyvät tarkastelemaan uudestaan kaikkea YMP-lainsäädäntöä. Kehottaisin jäsenvaltioita, maatalousvaliokunnan jäseniä ja muita esittämään ehdotuksia siitä, miten voitaisiin yksinkertaistaa nykysääntöjä. Yksikköni ovat lähteneet jo tutkimaan vastauksia, joita on saatu, ja tämän työn pohjalta aion tehdä konkreettisia yksinkertaistamisehdotuksia ennen vuoden loppua. Aion kuitenkin edelleen vaatia, että noudatetaan tärkeitä paria periaatteita. Ensinnäkin poliittisia päätöksiä, joita tehtiin vuoden 2013 uudistuksen yhteydessä, niitä on kunnioitettava. Toiseksi olisi prioriseitava niitä aloja, jotka huolettavat edunsaajia maanviljelijöitä eniten. Yksinkertaistamis vaatimukset kolmanneksi eivät saa haitata hyvää varainhoitoa tai lisätä virhetasoa ympin menojen osalta. Yksinkertaistamistyön haluan mainita puheenjohtaja tänään, koska uskon, että YMP-toimien yksinkertaistaminen on paras tapa yksinkertaistaa myös tarkastuksia. Selkeät yksinkertaiset säännöt ovat helposti tarkastettavia, monimutkaiset säännöt taas kuormittavat tarkastuksiakin päin. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että valvonnan tarkastusten vesittäminen. Jos tarkastuksia on vähemmän, niin tämä johtaa vain siihen, että tuhlataan EUn varoja. Joten tiedän, että painotatte yhtä tilintarkastusta sitä, miten tarkastukset toteutetaan. Yhden tilintarkastuksen lähestymistapa on yksi tärkeä uudistus ympissä. Jäsenvaltioiden on annettava kanta siitä, miten maksatukset edunsaajille on toteutunut, jotta voidaan vahvistaa tämä lausuma. Ja tässä on mukana maksatustoimistot ja jäsenvaltiot tekevät paljon toimia toteuttaakseen uutta toimintaa ja tarjotakseen koulutusta uudelle henkilöstölle. Ensimmäiset tämän uuden toimen tulokset nähdään vasta vuonna 2016 ja suoraan sanottuna – parannusta varmasti tarvitaan matkan varrella komission puolelta, mutta myöskin kansallisten tahojen osalta. Varmasti tilintarkastustuomioistuin myös antaa meille paljon apua perustuen siihen tietoon, jota saadaan tilintarkastuksista. Tarkastusten toteuttamisesta haluaisin vain sanoa, että yhteisen maatalouspolitiikan tarkastukset ovat sellaisia, että miljoonasta 800 000 on riskiperusteista – 80 tarkastuksesta siis. Ja tällä tasolla meidän pitäisi mielestäni suurin piirtein olla. Enkä näe heti etua siitä, että lisättäisiin tätä summaa. Tietenkin pitää tehdä näitä tarkastuksia, jotta voidaan nähdä virhetasoja, että voidaan nähdä, että varoja on käytetty oikein. Paikan päällä tekevät tarkast- tehtävät tarkastukset liittyvät jäsenvaltioiden toimivaltaan ja siksi ne on toteutettava mahdollisimman tehokkaasti. Uudet säännöt antavat jo mahdollisuuden yhdistellä erilaisia tarkastuksia pitää joissa rajoissa viljelijän työtaakkaa tässä yhteydessä. Tietyt tukiehtojen noudattamiset voidaan tutkia vain tiettynä ajankohtana. Siksi voidaan käydä tilalla useamman kerran yhden vuoden aikana, mutta pitäisi pitää ne minimissään. Lisäksi pitäisi voida toimia tehokkaasti, jotta voidaan vähentää tarkastusten kustannuksia. Palveluyksikköni tekevät kaikkensa, jotta voidaan ottaa jäsenvaltioita panemaan uusia sääntöjä. Meidän on huolehdittava siitä, että näitä sääntöjä kunnioitetaan ja jäsen, anteeksi, veronmaksajien varoja käytetään kunnolla. Tiettyjä siirtymäkauden sääntöjä on viherryttämisen osalta esimerkiksi sanktiot otetaan vähitellen käyttöön eri ensimmäisen kahden vuoden aikana noudattamatta jättämistä ei sanktioida. Kuitenkin tarjoamme jäsenvaltioille myös porkkana uudet säännöt mahdollistaa sitä, sen, että vähennetään paikan päällä tehtäviä tarkastuksia sillä ehdolla, että tulokset ovat hyviä, virhetasot alhaisia. Viherryttämisestä lopuksi tämä on uusi osia ympin uudistuksessa ja se otetaan usein esiin, kun puhutaan yksinkertaistamisesta. On myöskin epäilytä, joita olen kuullut muutaman kerran näiden keskusteluiden aikana viherryttämistä ei otettu käyttöön siksi, että voitaisiin jotenkin kiusata viljelijöitä tai kansallisia maksatustahoja, vaan haluttiin huolehtia siitä, että maanviljelijät voivat toimia koko yhteiskunnan eduksi, jotta voidaan puuttua esimerkiksi ilmastonmuutokseen, biodiversiteetin vähenemiseen, vesivarannoista ja niin edelleen. Ja jäsenvaltioissa viljelijöillä on hyvä rooli. Kuitenkin virhetaso on pidettävä minimissä. Ja tästä minimistä voitaisiin kai keskustella yhdessä poliittisten päätösten tekijöiden kanssa. Tässä keskeisimmät viestini tältä päivältä. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Ja. Kiitoksia. Kiinnostavaa kuultavaa myös tämän ajankohdan osalta. Nimittäin tämä tässä iskitti niin kuin naulan kantaan. Tietenkin tämä voisi olla vähän aikaisemminkin. Sitten Rova Kaljulaidon seuraavaksi. Tilintarkastustuomioistuimen puolesta tervetuloa. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja ja äh, äh, valiokunnan jäsenet, komissaari, arvoisat kuljat. Olen iloinen voissani olla tällä mukana. Ja kun puhutaan, millä tavalla voidaan saada paremmin äh, suorituskysymyksiä tämä ympivalvontajärjestelmä, valvontajärjestelmä ja äh, miten olemme tähän päätyneet ja minkälaisia optioita meillä on saada parempi äh, valvontajärjestelmä, joka sitten vastaisi politiikan tavoitteita. Ennen kuin menen analyysiin siitä, mikä ei ole nyt äh, optimaalista tällä hetkellä, niin ennen kuin menen analysoimaan sitä, mikä ei ole optimaalista nykyisessä ympin ja valvontajärjestelmässä, niin otan askeleen taaksepäin ja otan otan sitten tällaisen eh, yleiskuvan tästä ympistä. Kun puhutaan näistä apujärjestelmistä, on tärkeää pohtia sitä, ovatko tavoitteet kohtuullisia ja verifioitavissa. Jos poliittiset vaatimukset ovat liian monimutkaisia ja jollei sanktiointia ole, ja onko mahdotonta eh, sitten eh, tutkia ja tarkastaa kohtuullisen kustannuksella, niin jos näin ei ole, niin se ei politiikkaan tuhon tuomittu ja on tärkeää noudattaa sääntöjä ja sitten täytäntöönpano puutteet ja, ja, ja heikot rangaistukset sitten vievät maata kaikkien sääntöjen ja lakien alta. Ja viime vuosikymmenen useimmat maataloustuet on muutettu tuotetuesta yksinkertaisesti tulotukeen vuositasolla – ja jotta apua saisi, viljelijän täytyy olla sellainen, että hänellä on riittävästi karjaa tai muuta, joka perustelee tämän avun saamisen. Tämä on peruskomponentti tässä avussa ja se on ja tässä voidaan, voidaan myös vähentää virhemäärääkin, mutta näin on ollut ehkä. Mutta ympiä on myös sanottu siksi, että sillä vastataan ympäristön haasteisiin me olemme lisänneet vapaaehtoisia toimia tähän äh, maksujärjestelmään. Täydentävä ehdot on mainio esimerkki tästä. Edunsaajat, avun edunsaajat, äh, niiden täytyy noudattaa täydentäviä ehtoja, jos haluavat saada täyden, äh, avun täysimääräisenä. Nämä vaatimukset, niillä on tarkoitus varmistaa ympäristön suojeleminen ja myös eläinten terveys ja eläinten hyvinvointi ja hyvä maatalousympäristö ne ovat aika mutkikkaita ja niitä on paljon. Ne, ovat, ne aiheuttavat paljon kustannuksia, paljon hallinnollista taakkaa sekä viljelijälle että myös kansallisille valvontaviranomaisille. Nyt tämä uusittu yhteinen maanpuolustuspolitiikka sisällyttää muun muassa viherryttämisen suorissa maksuissa, <clears throat> jossa emme halua lisätä kustannuksia valvontaa lisäämällä. Yksi asia on se, että, että meillä on myös talvisuojaus kansallisten tarkastajien täytyy palata tilalle usean otteeseen vuoden mittaan, mutta riskinä on se, että huolimatta se, että vaikka tarkastajat kulkevat ees taas ja tarkastuksia tehdään, niin vaikutus, tämä viherryttämisen, viherryttämisen vaikutukset eivät ole näkyvissä. Ja, ja tässä on vaarana ajautua noidan kehää, jossa nämä lisääntyvät vaatimukset nostavat kustannukset sellaiselle tasolle, e, e, jolloin enää viljelijä ei pysty toimimaan kustannustehokkaasti jos pistetään samaan aikaan mittaamaan ja määrittelemään nämä myönteiset vaikutukset ympäristöön, se on tärkeää. Maaseudun kehityksen alalla on, on asteittain rakennettu toimenpiteitä, joissa on useitakin sääntöjä. Tämä on johtanut monialaiseen eh, tavoitekokoelmaan, eikä ole täysin selvää, mitä nämä tavoitteet aikovat eh, toteuttaa, mitä ne aikovat tuoda mukanaan EU-tasolla. Tämä monimutkainen rakenne ja vaatimusten lukuisuus mikrotasolla, mikrotasolla on johtanut moniin virheisiin ja myös vastarintaan, joka tällä hetkellä ja on merkinnyt sitä, että näitä virheiden määrä ei ole voitu vähentää kohtuullisella tasolla. Mitä voidaan tehdä, jotta ympin valvonnasta saadaan kohtuullinen? Olen keskittynyt tässä erilaisiin järjestelmiin 2010 annettiin asetus, jossa painotettiin sitä, että on useita optioita, jos, jos halutaan saada yhtä pitävyyttä. Meidän täytyy yksinkertaistaa sääntöjä ja suunnitella ohjelmia uudelleen ja tiukentaa valvontaa ja hyväksyä myös, että kaikesta ei voida pitää kiinni ja sitten toisaalta voidaan lopettaa toiminta. Tuomioistuin on jatkuvasti painottanut sitä, että nykyinen äh, ympivalvonta ei ole tehokasta, ei ole tarvetta lisätä tarkastusta, vaan parantaa tarkastuksia, joka saattaa johtaa jopa siihen, että kustannukset alenevat. Ja haluankin keskittyä tähän. Ympin äh, yhteisen maatalouspolitiikan asetus on mahdollistaa paikan päällä tehtävät tarkastukset ja siinä tapauksessa, että sertifioiva elin raportoi siitä, että kaksi perinteistä vuotta on, virheet ovat 2 prosenttia. Tämä ei ole tapahtunut, ei nyt kuitenkaan tapahtunut. Hallinnollisen tar- hallinnollisten järjestelmän eivät kuitenkaan käytä kaikkia potentiaalia hyväkseen. Esimerkiksi monissa tapauksissa tämä lips järjestelmä ei käytetä tämän maan selvittämiseen niin ikään lipsin äh, laatu, siinä keskitytään vain muodollisiin elementteihin ja joskus auditointielementit eivät todellakaan keskity tähän äh, näihin todellisiin ongelmiin. Ja järjestelmän parempi käyttö voisi mahdollistaa vähän, tarkastusten lukumäärän vähentäminen. Toinenkin optio on olemassa sen sijaan, että, että yritetään laajentaa nykyistä järjestelmää. Ehkäpä meidän pitäisi pohtia sitä, että voitaisiin yksinkertaistaa ja, ja suunnitella uudestaan, uudelleen nämä järjestelmät täydentävät ehdot siihen vaatimuksia, niitä voidaan vähentää ja se voitaisiin keskittyä verifioitaviin standardeihin. Ja vaikutus standardien käytöstä käytännössä se pitäisi selvittää ja vaikutukset täytyy mitata. Viime vuosina komissio oli lausunut aikeensa siirtyä pois nykyisestä inputjärjestelmästä pois ja tietyillä aloilla, esimerkiksi kohesio 2014-2020 antaa tiettyjä mahdollisuuksia yhdistää maksut tulokseen. Tutkimusalalla Horizon 2020 on mennyt eteenpäin ja ehdittää output-pohjaista Järjestelmässä käytetään könttäsummia kuitenkin. Jäsen, pysty, haluatko jäsenvaltiot kantaa riskin siitä, että siirtyisivät pois perusteista laskuperäisestä, laskuperäisestä, laskuperäisestä järjestelmästä toiseen? ja kannustimia täytyy luoda lisää jo niille, jotka ovat halukkoita suorituspohjaiseen jatkoon. Ja maataloussektorilla minusta suorituspohjainen hallintojärjestelmä voisi olla helposti sellainen, jolla voitaisiin panna täytäntöön, panna täytäntöön maatalouden kehittämiseen liittyvät kannustimet. Siinä voidaan keskittää apu tietyille alueille, jotka ovat tärkeitä EUn kannalta. On jo nyt hyviä kohdennettuja toimenpiteitä, esimerkiksi, jotka koskevat nuoria viljelijöitä ja yksinkertaisesti vaatimusten asettaminen yksinkertaistaa tarkastamisia ja vähentää virheitä. Meidän täytyy määritellä poliittisessa keskustelussa, mitä, minkälaisia etuja tulee saada aikaan, ja sen jälkeen voidaan muuntaa nämä ehkäpä alhaisempaa määhän indikaattoreita tietenkin voitaisiin kuvitella ottaa käyttöön könttäsummia tietyille, eh, eh, tietyillä yksikkökustannuksilla. Nämä ovat osoittaneet arvonsa Euroopan sosiaalirahastossa esimerkiksi. Mutta voi olisi mahdollista käyttää myös ykköspilarin maksuja eh, soveltamalla täydentävän ehdon, täydentävien ehtojen vaatimuksia. Miksipä ei ensin katsota, mitkä ovat vaikutukset paikan päällä – Esimerkiksi kun puhutaan ympäristön kestävästä kehittämisestä ja, e, ja luovutaan monimutkaisista vaatimuksista, se, että tavoitteiden asettaminen täytyy alkaa EU-tasolla, jos EU-tason tavoitteet eivät ole selkeitä, tietenkin on mahdotonta saada tämä kansallisten tavoitteiden tasolle, jossa voitaisiin sitten saada aikaan eu tason mukaisia tavoitteita. Nämä, tämä on hyvä hetki pohtia mahdollisia uud- parannuksia yhteisen maatalouspolitiikan valvonnassa. Meillä on aikaa ennen kuin seuraava yhteinen maatalouspolitiikka käynnistetään. Meidän täytyy keskustella sidosryhmien kanssa, jotta voitaisiin yksinkertaistaa YMPtä parlamentin ja neuvoston asia on päättää säännöistä, jotka sitten määrittelevät, miten budjettia käytetään, mutta meidän vastuumme tilintarkastustuomioistuimessa on kiinnittää huomiota siihen kontekstiin, missä millä nämä, missä nämä päätökset tehdään, mitkä ovat vaikutukset. Ja tilintarkastustuomioistuin toimittaa teille arvioita siitä, missä määrin EU-budjetin käyttö tapahtuu sopusoinnussa sääntöjen kanssa ja missä myös tähdetään haluttuihin tavoitteisiin. Totta kai tämä yksinkertaista myös meidän työtämme, jos yksi, säännöt olisivat yksinkertaisempia tavoitteet olisivat hyvin määriteltyjä ja mitattavissa. Paljon kiitoksia. Many thanks. Kiitoksia, Rova Kailait. Ja Pandoran lipas on avattu. Lenucci. Sentesi. Allora, eh, grazie Presidente, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille valikunnan jäsenille. Kiitos komission jäsen. Ja tilintarkastustuomioistuimen edustaja Kaljulait. On hienoa, että voin maatalousjärjestön nimissä puhua näistä hyvin tärkeistä aiheista, jotka ovat hyvin tärkeitä EUn viljelijöille. YMPn kautta on tärkeää huolehtia tulotasosta viljelijöillemme – se on keskeinen tavoite ollut jatkuvasti yhteisen maatalouspolitiikan alalla. Tämä on tärkeää, koska elämme erityisen hankalia aikoja YMPn kanssa. Uudistuksia on tehty valtavasti 20 vuoden ajan, on nähty hyviä ja huonoja vaiheita. Ja nyt olemme siirtymäkaudessa, kun uu, kaudella, kun on uusia sääntöjä, uusia laskentamalleja, uusia tukimuotoja, uudenlaisia tapoja laskea tuet ja tuen saajat. Jotkut kannustimet on sallittu, toisia ei ja uusia vaatimuksia liittyy liittyy ekosysteemin suojelemiseen ja viherryttämistoimiin. Kaikki siltä pohjalta, mitä on nähty tuoreimmassa tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Tässä nähdään, että virhetasot ovat nousemaan päin. Voidaan tietenkin ajatella, että että tämä liittyy laskentamalleihin, mutta me kopa kokekassa olemme sitä mieltä, että tässä ei ole niinkään kyse viljelijöiden toimista. Ja tässä pitäisi varmasti hyvin tarkkaan erotella, kun varojen hukkamisesta puhutaan. Pitäisi ajatella, mikä on tahattunta ja missä todella pyritään käyttämään varoja väärin. Useinhan voi olla niin, että tahattomasti syntyy virheitä, koska säännöt ovat niin monimutkaiset. Esimerkiksi palstojen mittaaminen on mitattu, miten suuresta maa-alasta on kyse. Ja nyt katsotaan sitten, miten mitataan esimerkiksi yksittäisiä puita. No tämä kaikki voi johtaa ja on johtanut viime aikoina epäjohdonmukaisuuteen siinä, mitä on mitattu, mitä varsinaisesti siellä on olemassa. Ja uudistuksen ensimmäisen täytäntöönpanon vuoden aikana ei tulisi unohtaa sitä, että politiikan tavoitteet pitäisi aina muistaa. Tavoitteenahan on yksinkertaistaminen mutta kuitenkin on tasapainoiteltava siinä, että politiikka on monimutkaista ja toisaalta valvontataakka melko suuri. Pitäisi muistaa kuitenkin uudistuksen tärkein poliittinen tavoite, tehokkuus, jota vaaditaan sopimuksissa, kun politiikka ajetaan. Nyt on puhuttu suoritusperusteisista tarkastuksista ja riskiperusteisista tarkastuksista. Tämä on selkeästi asia, jota on pohdistu, pohdittu anteeksi, kopa kogekassa. Olemme sitä mieltä, että virheisiin keskittyvä toiminta herättää lisätarpeen tarkastuksille. Tavallaan lähdetään jahtaamaan erityisesti virheitä. Tämä on tällainen paradoksi. Ehkä virtuaalisesti syntyy sellainen tunne, että löydetään lisävirheitä, mutta ehkä olisi parempi keskittyä menetelmään, jossa keskitytään suorite, suoritusperusteisiin tarkastuksiin niin, että voidaan vähentää tarkastuksia, jos nähdään, että tuloksiin on jo päästy, toivottuihin tuloksiin siis. Tämä näkyy myös metodologiassa, kun puhutaan esimerkiksi alan tarkastamisesta. Tämä on teknisesti kriittisin kohta. Ehkä tässä tällainen järjestelmä voitaisiin hyväksyä. Ehkä pitäisi katsoa muita tehokkuuteen liittyviä indikaattoreita. Voitaisiin esimerkiksi käyttää menetelmiä, jotka johtaisivat siihen, että viljelijät voivat toimia tehokkaammin ja näin välttää rangaistukset. Ja sitten koko sääntöjen yksinkertaistamiskysymys. Kaiken kaikkiaan tietenkin yksinkertaisemmat säännöt tarkoittaisivat sitä, että viljelijöillä olisi vähemmän mahdollisuuksia tehdä virheitä. Yksinkertaistamisessa on tärkeää keskittyä juuri käyttäjien tai toimijoiden tarpeisiin. Järjestön edustajana varmasti voitte hyväksyä, että sanon tällaisen kommentin, kun usein nähdään, että tässä on kyse järjestelmästä, joka on luotu lähinnä niitä silmällä pitäen, jotka hallinnoivat järjestelmää. Eikä ajatella sitä, että näitä järjestelmiä on täytäntöönpantava paikan päällä, tiloilla, ruohonjuuritasolla, ja se olisi otettava huomioon. Meidän järjestömme aktiivisesti ehdottaa yksinkertaistamista yhteiseen maatalouspolitiikkaan ja aivan varmasti otamme myönteisesti vastaan komission ja sen Hoganin pyrkimykset yksinkertaistaa sääntöjä. Uusien sääntöjen noudattamisessa meillä on tässä paljon materiaalia, mutta meidän pitäisi jotenkin yksinkertaista järjestelmää ja olemme tehneet ehdotuksia. Ja toivomme, että nämä ehdotukset otetaan keskusteluiden pohjaksi. Kuten komissiolla meilläkin on kolme perusperiaatetta yksinkertaistamisehdotuksissamme. Yksinkertaistamista tarvitaan siinä mielessä, ettei ajeta vähempää Eurooppaa tai harvempia sääntöjä. Meidän on otettava huomioon yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet ja otettava huomioon se, miten monimuotoista viljely Euroopassa on. Ehkä näitä kaikkia asioita ei nyt oteta ihan huomioon. Eli monimuotoisuus on huomioitava, mutta myös kunnioitettava sopimuksia. Meidän pitää antaa vähän toiminnan mahdollisuuksia jäsenvaltioille haittaamatta kilpailua. Ja kolmanneksi on hyvin tärkeää, että yksinkertaistaminen lisää viljelijöiden luottamusta. Viljelijät tarvitsevat selkeitä sääntöjä ja selkeät suuntaviivat, joiden mukaan toimia. Viljelijät enemmän kuin ketkään muut tuottajat tarvitsevat tätä, kun on kyse siitä, että noudatetaan vuoden kiertoa esimerkiksi siellä samanlainen ala kuin muut tuotannon alat. Esimerkiksi nyt on hyvin nopeasti muuttuvat säännöt, jotka vaikuttavat tuotantoolosuhteisiin. Säännöt eivät aina ole selkeät ja siksi viljelijöiden on niin vaikea suunnitella toimintaansa. Tämä on hyvin tärkeä näkökanta. Komission jäsen Hogan aivan oikein on ajatellut, että voidaan viherryttämisessä puhua, viherryttämisestä puhua, kun se vaikuttaa satoihin, vaikuttaa näihin ekologisiin aloihin muun muassa. Ja nämä ovat keskeisiä aloja YMPn uudistuksessa. Rangaistuksia on yksinkertaistettu valtavasti kolmikantaneuvotteluissa. Eikä tällaista irrotettua tuotantotukea ole ensimmäisten vuosien aikana, mutta viherryttäminen tietenkin viljelijöiden osalta tarkoittaa sitä, että maksuja vähennetään jopa 30 prosentin verran maksimin viherryttäminen on noin 30 prosenttia tuloista ja tämä on uhottuna, jos ei noudateta viherryttämisen sääntöjä. Siksi olemme toivoneet, että voitaisiin joustavammin suhtautua ensimmäisen kahden vuoden aikana. Olemme myös pyytäneet, ja komissio myönteisesti jo tähän pyyntöön vastannut, olemme pyytäneet sitä, että saataisiin enemmän aikaa hakemuksille ensimmäisen vuoden aikana. Ja me toivomme, että tämä asia astuu muodollisesti voimaan ja otetaan huomioon jäsenvaltioissa esimerkiksi omassa maassani. Ja lopuksi, mitä yksinkertaistamiseen tulee, Mä haluaisin katsoa aikataulua. Tämä on hyvin vaativa prosessi, joka on lähtenyt hyvin nopeasti liikkeelle. Me haluamme nähdä säännöt yksinkertaisina. Paljon enemmän yksinkertaistamista myös delegoitujen säädösten ja täytäntöpanosäädösten molempien osalta – Olemme jo ratkaisevassa uudistuksen täytäntöönpanon vaiheessa, eikä meillä ole nyt riittävästi aikaa muuttaa kaikkia suunnitelmia. 15. toukokuuta on määräaika lähiviikkoina annetaan lisätietoja viljelijöille. Ja on olemassa erityistapauksia, joita pitää hallinnoida. Ne ovat hyvin monimutkaisia. Ja esimerkiksi vuoden 2015 osalta aktiiviviljelijän määritelmä on tärkeä kysymys. Monissa jäsenvaltioissa täytäntöönpano on hankalaa, joten lisäselvitystä tarvitaan. Eroja on kansallisissa ja yhteisen määritelmissä. Ja sitten viherryttäminen lopulta, monimuotoistaminen. Monenlaiset säännöt ovat hankalasti noudatettavissa. Jos ajatellaan monimutkaisuutta, ei ole ollut aikaa muuttaa YMPn osalta sääntöjä. Siksi yhteistyö EUn jäsenvaltioiden kanssa olisi hyvä asia. Ehkä voisimme näin löytää täsmällisemmän sääntöjen tulkintamallin ennen kuin näitä hakemuksia esitetään, jotta viljelijät tietävät, miten kuuluu toimia ongelmatapauksissa. Ja vielä lyhyt ajatus ihan lopuksi, kun tiedän, että minulta on puheaika päättymässä. Keskustelua on käyty täydentävistä ehdoista, jotka yhdistettäisiin viherryttämiseen. Tämä on toista työsarkaa, jota voimme myös pohtia koska menneisyydessä tässä on ollut merkittäviä virheitä. Ja minun mielestäni meidän pitäisi pohtia sitä, että täydentävät ehdot ja viherryttäminen ovat kaksi kanavaa, jolla on valtava merkitys viljelijöihin ja tiloihin. Nämä kaksi välinettä vaikuttavat toisiinsa ja Suhde on monimutkainen näiden kesken ja suhde myös kolmanten seikkaan, joka on YMPn toisen pilarin ympäristölainsäädäntö. Tiedämme, että, anteeksi ensimmäinen pilari korjaan. Joten tässä toinen ala, jolla tarvitaan lisää työtä, kun ajatellaan näiden alojen yhteentoimivuutta, jotta voidaan katsoa ongelmia, jotka liittyvät mahdollisiin kaksinkertaisiin maksuihin. Tässä hallinnointi on jäsenvaltiossa hankala. Ja tämä vie puheeni siihen, miten toivotaan samanlaista tapaa jokaisessa 28 jäsenvaltiossa. Tämä rikkoi subsidiariteettiperiaatetta. Tässä jäsenvaltioiden on toimittava ja tämä voi johtaa erilaisuuksiin. Harmonisointikysymyksiä on tässä tutkittava. Olemme usein kyseenalaistaneet tämän ja pyytäneet EUn toimielimiä ja kansallisia tahoja pohtimaan monet kerrat sitä, miten voitaisiin paremmin yhdistää täydentävät ehdot muihin YMP-välineisiin, jotta kaikki olisi harmonisoidumpaa kautta jäsenvaltioiden. Kiitos oikein paljon annan puheenvuoron edelleen Markus Eerolalle, joka puhuu muista yksityiskohdista ja, ja tilanteestamme. No, no niin, pyytäisin sitten herra Eerolaa puhumaan seuraavaksi 10 minuuttia. Näin oli tarkoitus, olkaa hyvä. Ähm, kiitoksia. Arvoisa herra komissaari, ähm, puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät ystävät. Äh, viljelen maata, äh, maatilaa Etelä-Suomessa. Äh, koulutukseltani olen opistotasoisen maatalouskoulun käynyt. Lisäksi minulla on ylempi korkeakoulututkinto taiteen alalta ja olen toiminut myös alan tutkijana. Päätoiminen viljelijänä, päätoimisena viljelijänä olen ollut 14 vuotta. Sitä aiemmin olen toiminut, äh, sitä aiemmin olen toiminut osa-aikaisena viljelijänä. Äh, ähm, tilan ympärillä noin 50 kilometrin säteellä on noin 1 miljoona kuluttajaa. Suomen väkiluku on 5,5 miljoonaa asukasta. Maatila, jota viljelen, sijaitsee Etelä-Suomessa noin 50 äh, kilometriä pohjoisen Helsingistä. Viljelyssä viime vuonna oli 350 hehtaaria, tila on suuri Suomen mittakaavassa. Tästä alasta vuokrapeltoa on 270 hehtaaria, vuokranantajia 22 kappaletta. Mietin tässä pysyviä nurmia ja niiden vaikeuksia itselleni. Ja omaa peltoa 80 hehtaaria. Maatila on sitoutunut luomutuotantoon 2010 lähtien kasvinviljelytilana. Peltolohkoja on yhteensä 119 kappaletta. Etäisyydet kaukaisempien peltolohkojen välillä on 35 kilometriä. Vakituisista, vieras, vakituista työvoimaa, vierastyövoimaa tilalla ei ole. Viljelykasvit ovat pääviljelykasvit kaura, ohra, vehnä, herne, tattari ja apila. Kuvassa näkyy maatilakeskuksen ympärillä olevat viljelylohkot, noin 30 prosenttia kokona, koko viljelyalasta. Haluan tuoda esiin viljelijän näkökulman maataloustukijärjestelmään, tarkastuksiin ja sanktioihin – Puhun käytännön viljelijän näkökulmasta. Muussa ammatissa aiemmin toimineena olen mielestäni pystynyt muodostamaan objektiivisen arvion asiakokonaisuudesta, jota tässä käsitellään. Maatilan toimeentulo perustuu kolmeen pääosaan. Tilalla tuotetuista tuotteista saataviin tuloihin, tuotantokustannusten hallintaan, maataloustukeen. Myyntituloihin ja tuotantokustannuksiin pystyn vaikuttamaan omalla yritystoiminnallani mutta maataloustukeen en pysty. Maataloustuoden osuus oli Suomessa vuonna 2013 keskimäärin 33 prosenttia maatilan tuotoista, omalla tilallinen luku oli yli 40. Tavoitteenani on jatkuvasti kehittää tilani eteenpäin. Ympäristöystävällinen tuotantotapa, joka luo perustan kestävälle maataloustuotannolle myös tulevaisuudessa. Pyrin lisäämään suoramyyntiä lähiseudun kuluttajilla, jolloin, tila, jolloin saan tilan tuotteista paremman hinnan sekä vastaan kuluttajien tarpeisiin ympäristöystävällisestä elintarviketuotannosta. Tärkeimpänä tavoitteena on tilan toimintaedellytysten jatkuva parantaminen kehittämällä tilan toimintaa vastaamaan kuluttajien ja markkinoiden tarpeita ja takaamaan perheellinen riittävän toimeentulon. Olen investoinut maataloustuotantoon ja jatko, jatkokouluttanut itseäni. Olen myös hakeutunut, hakenut tietoutta erilaisista tuotantavoista monista Euroopan maista – Nämä toimenpiteet ovat auttaneet minua ammatissani ja tavoitteenani kehittää maataloustuotannon prosessia. Olen sitoutunut maataloustukijärjestelmiin ja hyväksyn, että niitä valvotaan järkevästi. Työssäni kohtaan jatkuvasti tukijärjestelmien kautta asioita, jotka rajoittavat muita tavoitteitani ja ovat todellisena uhkana tilani toiminnan jatkumiselle. Tähän asiaan on saatava muutos. Olen herännyt vuosien varrella siihen, että olen keskellä mahdotonta tukiviidakkoa, jota kukaan yksittäinen henkilö ei pysty hallitsemaan. On osoittautunut, että maataloustukien hallinnointi tilatasolla on ristiriidassa varsinaisen hyvän maataloustuotannon käytäntöjen kanssa, vaikka noudatan eh, sitoutumisehtoja niin hyvin kuin mahdollista, en voi olla varma, että tilalta ei löytyisi tukitarkastuksissa virheitä. Tukien hakemisessa ja ehtojen käytännön noudattamisen valvonnassa käytän asiantuntijaa apuna. Kustannus tästä palvelusta on suuruudeltaan neuvojan yhden kuukauden palkkaa vastaava, joka tarkoittaa sivukuluineen noin 9000 euroa. Silti vastuu hakemusten oikeellisuudesta ja tilan tekemisistä on yksin minulla. Oman työpanokseni käytän viljelysesongin aikana itse viljelyyn Minulla ei siihen mitään muuta mahdollisuutta kuin käyttää se viljelyyn, jotta tilan taloudellinen tulos olisi edes tyydyttävä. Tilanne käytännössä on myös henkisesti raskas ja järjestelmän keventämiseen on löydyttävä ratkaisu. Maataloustukien hallinnointi maatilalla vie paljon aikaa, mutta tämä on ristiriitainen hyvän ja tehokkaan viljelyn kanssa. Tästä syystä koen tukien hallinnoinnin ja sanktiot nykymuodossaan epäreiluna koska ne rajoittavat itse maataloustuotannon harjoittamista ja kehittämistä tilallani. Valvonnan vaatimat resurssit ja niitä, niistä aiheutuvat kustannukset niin, viljelijä, niin viljelijälle kuin hallinnollekin ovat mielestäni kohtuuttomat. Arvioin, että hallinto käyttää aivan liikaa resursseja valvontoihin, koska valvonnoista ja tarkastuksissa keskitytään elin, elä, el, epäolennaisiin yksityiskohteisiin. Esimerkkinä voin kertoa, tilanne on Suomen mittakaavassa iso ja hyvällä sijainnilla. Tosiasia kuitenkin on, että vakavat taloudelliset vaikeudet ovat minulle arkipäivää ja käytän paljon aikaa siihen, miten tilan toiminta voisi ylipäätään jatkoa. Tuotantoa tuotanto olisi mielekästä laajentaa naudanlihan luomutuotantoon kuluttajienkin pyynnöstä. Kotieläintuotannon aloittaminen tilalla toisi paljon lisää noudatettavia tukiehtoja, lisää valvontaa, ennen kaikkea riski suurempiin sanktioihin mahdollisten virheiden vuoksi monenkertaistuisi. Jos järjestelmässä kotieläintuotannossa olisi pienimuotoinenkin virhe, on todennäköistä, että se vaikuttaisi peltoviljelyn tukiin. Tilalla niin se voisi merkitä äh, yli 50 000 euron tukileikkauksia, jos joiltakin eläimiltä puuttuisi äh, korvamerkki. Riski on minulle liian suuri aloittaa tämä tuotanto. Viljelyssä on pystyttävä tekemään nopeita päätöksiä olosuhteiden, kuten sateen tai kuivuuden vuoksi, Viljelysuunnitelman muuttaminen ei ole ollenkaan yksinkertaista, sillä useiden tukimuotojen rajoitteet on huomioitava ja näitä kaikkia on mahdottomuus muistaa traktorin ratissa. Olosuhteiden, olosuhteiden muuttuessa työ on keskeytettävä ja tarkistettava tukiehtoja ja se, se kaikki aika on pois itse hyvästä maatalouskäytännössä. Tukijärjestelmä pitää sisällään useita eri päivämääriä ja määrä, määräyksiä päiv, päivämääristä monille yksittäisille toimenpiteille. Päivämäärärajat ovat ongelmallisia, ne eivät huomioi muuttuvia sääolosuhteita. Tämä on merkittävä taakka viljelijän arjessa. Tahattomien virheiden pelko on selkeä este parhaiden viljelykäytäntöjen noudattamisessa. Tavoitteenamme on viljellä maata, ei toimia epärehellisesti. Yksi Toinen pieni esimerkki. Erässä tarkastustilanteessa tilallani löytyi peltolohkon osa. Minulla on siis 119 peltolohkoa. Tämä osa oli suuruudeltaan 0,4 hehtaaria, jolta heinän niitto oli myöhässä 10 päivää. Tämän vähäisen unohduksen seuraukset täydentävien ehtojen mukaan olisi voinut olla useita tuhansia euroja, teoreettisesti useita kymmeniä tuhansia euroja. Koko järjestelmä, maatalouspolitiikka, tuet, tarkastukset ja sanktiot aiheuttaa yksittäiselle viljelijälle ja hallinnolle hirvittävän taakan kannettavaksi. Tahattoman virheen vuoksi viljelijä saattaa joutua tilanteeseen, jossa koko tilan maataloustuotannon jatkaminen on vaarassa. Yhteisen maatalouspolitiikan kapin ennustettavuus on tärkeää, mutta tarkastuksen tulos voi pahimmissa tapauksissa romuttaa tilan tuloksen. Sanktio, sanktioiden sijaan neuvontapalveluiden tulisi olla keskiössä yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallinnolta tarvitaan enemmän positiivista kuin negatiivista palautetta. Tarkastuksien tulisi motivoida viljelijöitä noudattamaan eri tukijärjestelmien sääntöjä ja sitä kautta eu tavoitteita veronmaksajia kohtaan. Arvoisat kuulijat, Valvontojen otannan tulee olla riskiperusteita, perusteista. Riskiperustaisten valvontojen kehittäminen säästäisi hallinnon voimavaroja ja loisi oikeudenmukaisuutta järjestelmään. Yhdellä tarkastuksella on pystyttävä valvomaan kaikki eri tukimuodot. Nyt saman kauden aikana voi yhdellä tilalla tulla jopa kymmenen tarkastusta, parhaimmillaan olen kuullut 15. Tämä on tuhlausta, tehotonta ja viljelijälle hyvin turhauttavaa. On erittäin tärkeää, että tarkastuksista annetaan viljelijälle ennakkotieto. Tällöin tarkastajien aika voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti. Viljen työ ei keskeydy. Hän voi hankkia tilalle jonkun muun henkilön. Ja viljen yksityisyyttä ja ihmisarvioita on kunnioitettava. Jos tarkastuksista ilmoitetaan etukäteen, niin, niin jos siellä jotain ongelmia on, niin ei niitä siinä, siinä ajassa pystytä kumminkaan sitten muuttamaan. Tarkastuksissa on turvattava viljelijän oikeusturva. Viranomaisten on pystyttävä varmistamaan, että eri sääntöjä tulkitaan samalla tavalla eri tilanteissa. Tulkintaerot eri alueiden, eri maiden eri valvojien, eri organisaatioiden välillä on saatava minimiin. Sanktiot on suhteutettava virheistä järjestelmälle aiheutuviin ongelmiin. Tahattomista ja ensi kertaa havatuista virheistä pitäisi voida varoittaa, ei sanktioida. Tällä hetkellä hallinto vie liian suuren osan siitä rahamäärästä, joka kuuluisi viljelijälle ja maatalouskäytäntöjen parantamiselle. Valvontaa pitää kehittää, jotta tilalla on mahdollisuuksia kehittyä. Valvontaa pitää kehittää, jotta se pystyy paremmin palvelemaan yhteiskunnan tarpeita. Valvonnan pitää olla joustavampaa ja ennustettavampaa. Valvonnan pitäisi motivoida viljelijöitä noudattamaan tukijärjestelmän sääntöjä entistä tarkemmin, eikä vain rangaista. Tilatason valvonta on aikaa vievää. Välttämättä päiväkään ei riitä viljelijän ja viljelijän on hyvä olla valvojan mukana turhien väärinkäsitysten välttämiseksi. Vaikka olen käyttänyt neuvoja tukihakemusten teossa, kannan silti itse täyden vastuun. Itse valvonta on hyvin stressaavaa. En voi olla varma, että kaikki asiat ovat sataprosenttisesti kunnossa kaikilla lohkoilla, vaikka siihen kaiken kykyni mukaan pyrin. Koko tukijärjestelmä on niin monimutkainen, että tahottomia virheitä tapahtuu. Edellä mainittujen asioiden vuoksi samalle tilalle valvontaa ei saisi tulla enempää kuin kerran kasvukauden aikana. Joustoa ja maalaisjärkeä tarvitaan asetettuihin määräpäiviin. Muuttuvat luonnonolosuhteet eivät niitä noudata. Viljelijän ammattitaitoon tulisi luottaa enemmän. Sanktioiden täytyy olla ymmärrettävämpiä, reilumpia ja vastata rikettä. Yhtä virhettä kohda, kohti viljelijät tulee koitua vain yksi sanktio, ei moninkertaisia sanktioita, kuten nyt saattaa käydä tällä hetkellä. Sanktioiden tulee äh, suhtautua reilusti mm, rikkeen vakavuuden. Ensimmäistä rikkeestä ei tulisi sanktioida. Ainoastaan varoitus ehkä riittäisi tässä tapauksessa. Tulevaisuutta ajatellen on hyvä pohtia, myös äh, IT, äh, informatiivisen teknologioiden mahdollisuuksia, mahdollistamia tiedonsiirtoja. Tarkastusjärjestelmiä on kehitettävä sopiviksi muihin järjestelmiin, joita maatiloilla käytetään. Viljelyssä käytetään yhä enemmän paikkatietojärjestelmiä. Näitä tietoja viljelijän suostumuksella totta kai voitaisiin käyttää hallinnossa – Tämä säästäisi resursseja niin viljelyssä kuin valvonnassakin. Maataloudessa käytetään erilaisia laatujärjestelmiä, joita viljelijän niin halutessa voitaisiin käyttää apuna hallinnon tarkastuksissa ja säästää tällöin kaikkien työtaakkaa. Tämä voisi olla maataloustuottajalle taloudellisesti ää, tämä vuosi, anteeksi, Tämä vuosi on maataloustuottajille taloudellisesti erittäin vaikea. Uskon, että maataloustuotannon jatkuminen myös pohjoisessa on yhteinen tavoite meille kaikille. Maataloustuotannon kannattava jatko omalla tilallanikaan ei ole mitenkään itsestään selvää. Ja ajattelen vielä veliä ja sisaria pohjoisempana Suomessa, jossa ö, asiakkaat ovat kauempana. Ja tässä viimeisessä kuvassa on isoisen <clears throat> tilani pellolla. Tätä tilaa haluan jatkaa, kehittää edelleen niin, että se jää entistä paremmassa kunnossa tuleville jälkipolville. Kiitos. Ja. Vielen Dank. Kiitoksia Uskon, että me kaikki kollegat kokivat déjà vu-fiiliksen nyt tämän viimeisen esitelmän jälkeen, niin tämä on kaikki se, minkä me tunnemme omista vaalipiireistämme, riippuen siitä, missä päin Eurooppaa se on. Kaikilla on vähän sama ongelma, kiinnostavaa kyllä. Tämä teidän isoisänne kuva 1961, äh, no, no joo, sehän, ja minun, minun kylässäni puoli, puolet kyläläisiä on viljelijöitä. Nyt meillä on vain yksi ainoa viljelijä, mutta joka tekee kaikki siellä. Ja on kuitenkin hoitanut koko homman siellä ja totta kai sen takia tämä menee hyvin oikeastaan kaikkien. Pitäisi puhua niistä, joita ei enää ole. Mutta eihän sitä aina sillä tavalla tehdä. No kysymys olisikin, että on, haluaako esittelijä ensimmäiseksi puhua? No, ja sitten kaksi kollegaa on pyytänyt puheenvuoroa ja muita puheenvuoropyyntöjä ei vielä ole. Petri, ole hyvä. Uh, thank you, Chair. And, and, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kaikille neljälle vieraalle. Olemme kuulleet nyt useita konkreettisia ehdotuksia. En odottanut näin montaa. Ja tulen perehtymään näihin ehdotuksiin. Olin remussani, kun kuulin tilintarkastustuomioistuimelta näköisen katsannan nykytilanteeseen ja lisäksi kuulimme useita eri ehdotuksia käytän tilaisuutta hyväkseni, jotta voin kysyä komission jäsen Hoganilta muutaman kysymyksen. Kysymykset ovat yksinkertaisia, nämä eivät kestä pidempään kuin minuuttia. Kulutehokkuus kahdesta eri näkökulmasta. No itse asiassa puhun kaksi minuuttia. Tuon esille esimerkin, jota ette koskaan unohda. 2011 omassa kotimaassani jäsenvaltiossa – 6000 maatilaa tarkastettiin ja, ja yli 40 viidestä 450 hehtaarista, että tarkastettiin nämä tarkastetut maa-alat, niin tässä oli 271 hehtaarin heitto ja 250 hehtaaria toi sanktioita. Tämä toi 1,6 miljoonan euron tulot sanktioina. Suomessa ei ole tarkkaa lukua, missä on tarkkaa lukua siitä, paljonko nämä tarkastukset kustansivat, mutta voin vakuuttaa teille, että tämä maksoi varmasti enemmän kuin 1,6 miljoonaa euroa. Tämä ei ole mitenkään järkenkäypää. Kysymykseni komission jäsenelle kuuluu, koska emme tiedä paljoakaan arvosta, lisäarvosta, niin onko olemassa suunnitelma sille, että tämä tiedon puute saataisiin korjattua ja kulutehokkuuteen liittyen vielä valvotaan oikeita asioita. Mitä komissio pyrkii tekemään, jotta voidaan kehittää sitä, että tarkastetaan oikeita asioita. Yhtenäinen tarkastusmalli, tuetteko tätä ja mitkä ovat toimet, joita suunnittelette, että tavoitteet voidaan täyttää? Kysyn jo komission jäsen Georgievalta saatavasta tiedosta ja tiedon avoimuudesta. Tämä on mielestäni neljäs merkittävä tekijä. Mitä komissio on sitoutunut tekemään sen suhteen, että tietoa olisi enemmän saatavilla? Jos voisit vastata edes puoliin näistä kysymyksistä. Olisin varsin tyytyväinen. Komissaa, pitää. Herra komissio, jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman, and uh, thank you. Mm, kiitos paljon puheenjohtaja. Hmm, kiitos paljon esittelijä. 6000 viljelijää tarkistettiin. Olen kuullut näistä luvuista, kun kävin hiljattain Suomessa. Luvut tuskin ovat muuttuneet käyntini jälkeen, mutta vuonna 2011 kymmenen tuen saajaa tarkastettiin EUn puolelta ja vuonna 2012 viisi. Joten kansalliset tarkastukset 3863 vuonna 2011, 2500 reilusti vuonna 2012 keskimäärin siis 6 prosenttia tarkastuksista, joita toteutettiin. Joten tarkastusten lukumäärä komission puolelta oli yksi, eli tällainen yhden tarkistun tarkistuksen järjestelmä, sitä me tuemme, mutta tuskin nähdään, että se toteutuu hyvin nopeasti. Mutta tiedot, joihin viittasitte, ovat hyvin tärkeitä. Tänä vuonna keräämme tietoa jäsenvaltioista, jotta voidaan tarkasti selvittää, kuinka paljon kustannuksia tarkastuksesta syntyy ja miten kustannustehokkaasti niitä toteutetaan eri toimien mukaan. Tämä auttaa meitä totta kai näkemään, mitä yksittäisissä jäsenvaltioissa tapahtuu. Se on tärkeää kuten puheenjohtaja selkeästi sanoitte, tämä on ollut huolenaiheen ja pidemmän aikaa, mutta tämä antaa mahdollisuuden myös vaihtaa parhaita käytäntöjä jäsenvaltioiden kesken. Se on usein toinen kiistan aihe. Mainitsitte esittelijä riskiperusteisen lähestymistavan. Riskiperusteinen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että virheiden riski otetaan huomioon samoin kuin se, mistä summista puhutaan. Kuten aikaisemmin sanoin, komission ja maksuvirastojen toiminta on lähinnä riskiperusteista tällä hetkellä. Miljoona tarkastusta EUn tasolla paikan päällä. 80 prosenttia niistä kohdennetaan riskialtiiseen varan käyttöön, varan käyttöön. Joten näin tehdään jo satunnaisotannan pohjalta, mutta mielelläni noudatan tuota yhden tarkastuksen järjestelmää. Siitä voimme keskustella, mutta meillä on lisää tietoa luvassa tämän vuoden aikana, jotta voitte kertoa tai muodostaa kantanne, mutta nämä ovat mielenkiintoisia, kun ajatellaan yhtä tarkastusta ja ajatellaan siitä varoja, joita valvottiin kaikkien tuensaajien kesken. Ei mikään merkittävä summa, mutta luvut, joihin viittasitte, ovat hyvin tärkeitä juuri, että voidaan ottaa huomioon se, että rahoille pitää saada hyvin vastinetta. Kiitoksia, kollega Ali. Kiitos, puheenjohtaja. Komissaari, Arvoisat tilintarkastustuomioistuimen edustajat, hyvät kollegat, luulenpa, että olemme jääneet noidan kehään. Olen ollut kansallisen parlamentin jäsen kaksi vaalikautta ja tämä keskustelu on ollut sellainen, jota on käyty monta vuotta. Meidän täytyy yksinkertaistaa sääntöjä, jotta voimme helpottaa pienten viljelijöiden äh, mahdollisuuksia saada äh, suoria maksuja. Me näytämme kuitenkin keskustelevan koko ajan. Vuositolkulla olemme keskustelleet. Ja todellisuudessa asiat tuntuvat poikkeavan meidän keskustelussa. No, kuulimme äsken juuri äh, viljelijöiden edustajia. Me haluamme muuntaa äh, ikään kuin viljelijät byrokraateiksi. Se voi tapahtua, mutta se ei pitäisi olla meidän tavoitteemme. Ja me olemme ikään kuin kuljemme jälkijunassa. Valitettavasti en ole kuullut komissaari Hoganilta mitään spesifistä toimista. Minulla oli kysymys, jonka kysyin häneltä spesifistä toimista, mutta en ole kuitenkaan, mitään spesifiä toimia ei ole kuitenkaan tehty, mihinkään ei ole ryhdytty. Ainakaan ei ole ilmoitettu jäsenvaltioille niin, että ne voisivat käynnistää sitten valmistelut. E, tämä on nyt toinen vuosi uutta YMPtä. Me emme todellakaan liiku eteenpäin. Me tiedämme, mitkä ovat jäsenvaltioiden vastuut. Ja ellei päätöstä tehdä komissiossa, yksinkertaistaa tiettyjä järjestelyjä, tiettyjä proseduureja, jäsenvaltiot eivät kykene yksinkertaistamaan omia sääntöjään. Olemme kuulleet kiinnostavia tuloksia ja ehdotuksia – tilintarkastelutuomioistuimelta, että yhdistettäisiin valvonta ja tarkastukset tuotantoon tai tulokseen, suorituskykyyn. Tämä voisi olla varsin hyvä konsepti ja lähestymistapa. Ja sääntöjä täytyy yksinkertaistaa, se on totta. Ne täytyy tehdä helpommiksi myös pienviljelijöille. Niin, että EU pystyisi äh, tavoittamaan kaukaisimmankin viljelijän jos me jatkamme tätä samaa politiikkaa. Meillä tulokset tulevat olemaan samoja seuraavienkin vaalien aikaan. Ja tämä skeptis, skeptisyys on, nostaa päätään. Me olemme, meidän täytyy kantaa vastuumme eurooppalaisia veronmaksajia kohtaan eri sektoreilla. Ja luulenpa, että hallinto Hallinnon täytyy oppia katsomaan asioita myönteisessä valossa. Sen täytyy hyväksyä, omaksua myönteinen asenne edunsaajiin nähden. Totta kai sanktioita voidaan langettaa, jos siihen on syytä. Jos, jos näin on vaan tarpeen, niin sitten sanktioita pitää langettaa. Luulenpa, että meidän pitäisi yrittää päästä tuloksiin, jotka ovat mitattavissa, mita, mit, mitattaviinkin tuloksiin e, ja mitattavaan tuotantoon, joka voisi johtaa siihen, että itse YMP toimii paremmin. Me emme voi käsitellä koko aikaa screeningiä tai meidän ei pitäisi jatkuvasti vain Äh, käydä läpi lainsäädäntökehyksiä. Äh, kehykset ovat kohdallaan ja paikallaan. Me tarvitsemme pienen määrän indikaattoreita, jotka liittyvät äh, täsmennyksiin ja, ja me olemme kuitenkin saaneet aika paljon aikaa. Me pystymme kyllä yksinkertaistamaan sääntöjä oikea-aikaisestikin. Kiitos. Herra komissaari, haluatteko te reagoida tähän? Yes, I was wondering to know. Niin, Mietin, olisiko toisella lainsäätäjällä mitään kommentoitavaa YMPhen liittyen. Ministerineuvoston ja parlamentin edustajat äänestivät tästä 2013. Minä olen nyt ryhtynyt töihin. ja Minun on ratkaistava tämä monimutkainen asia. Se on painopiste eräs prioriteetti minulle 2015. Kenties täällä puhunut edustaja äänesti siitä. Itse en ollut täällä. Vuosi on vasta alkanut. Meillä on resurssimme kaikkien jäsenvaltioiden käytössä, jotta saamme vietyä läpi sen politiikan, josta te olette sopineet. Meillä on kaikki tiedot, jotka voimme antaa, kaikki ohjeet, joita voimme vain antaa, jotta virheiltä vältytään. Varmasti tässä tulee turhauttavia kokemuksia tämän prosessin aikana, mutta me todellakin pyrimme menemään eteenpäin. On tämä älykkäät maanviljelijät-hanke. Me haluamme pitää alueet, maaseudun alueet elinkelpoisina, haluamme auttaa maanviljelijöitä ja niin lisäksi haluamme antaa jäsenvaltioille joustavuutta sen suhteen, että voidaan antaa lisätukea vaikkapa vuoristoalueella, joten jäsenvaltioilla, jäsenvaltioilla on joustavuutta tehdä kuten haluavat. Heillä on erittäin suuri mahdollisuus saada hyvä lopputulema uusilla jäsenval- uudet jäsenvaltiot eivät tee toimi kuten te haluaisitte heidän toimivan, mutta heillä on joustavuus tehdä mitä tekevät. Yksinkertaistettu maksujärjestelmä tuki viljelijöille. Komissio on ehdottanut pakollista järjestelmää, mutta toinen lainsäätäjät päättivät tehdä tästä vapaaehtoisen. On kynnys, joka liittyy viherryttämiseen – alle 30 hehtaarin aloihin liittyen siten, että hallinnollinen taakka pienviljelijöille olisi vähäisempi. Tämä on tärkeä asia. Lisäksi on eri maksutoimia, joita on tehty, joita voidaan helpottaa pienviljelijöiden elämää. Olen totta, että meidän tulee auttaa. Meidän tulee tehdä arviointeja, jotka perustuvat suoritukseen, tulokseen, kuinka me toimimme, laskemmeko linnut, eläimet pelloilla, mitä me teemme. Nämä ovat teknisiä asioita ja näistä on, näihin on löydettävä yhteinen ratkaisu. Mitkä ovat kriteerit? Mikä on tuloksen määritelmä? 44 miljardia euroa veromaksien rahaa on suunnattu maanviljelyyn. Tämä on suuri määrä rahaa. Tarkastukset ovat tärkein, ehdot ovat tarpeellisia. Tässä on suuri määrä varoja, joita on annettu maatalouselämän käsin. Mm, tehtävät on määritelty YMPssä ja se, miten tämä tehdään, on yhteispäätösmenettelyllä sovittu. Meidän on ymmärrettävä, että on olemassa julkisia hyödykkeitä, ympäristöhyödykkeitä, jotka ovat tärkeitä, yhtä tärkeitä kuin ruoan saaminen Euroopan väestölle. Eihän nyt ole niin, että, että tässä oli silloin Petri Sarvama oli paikalla silloin, kun hyväksyttiin täysistunnossa. Minäkin olin siellä, muistan hyvin, se oli se päivä, jolloin me, meillä oli 5000 tarkistusta, josta äänestettiin täysistunnossa. Ja oikeastaan kukaan ei tiennyt, mitä siis tuloksella tuli, eikä kukaan tiennyt, miten yksi sopii toiseen. Ja nyt näemme, että meillä on ongelmia. Minun täytyy kyllä teille sanoa, että Totta kai me hyvin suuressa mittakaavassa käytimme agrivaliokunnan kollegoiden asiantuntemusta. Joskus nähdään, että luottamus on hyvä, mutta valvonta olisi joskus ollut paljon parempi, mutta kollega Bogin on pitänyt puheenvuoroa. Thank you, Chair, and, uh, Kiitos puheenjohtaja. Komission jäsen ehkä vastauksena kohtaan, jonka on nosti esiin virheet ja petokset. Voidaankaan sanoa, että suurin osa mepeistä kyllä pystyy näkemään virheen ja petoksen eron, mutta meillä on euroskeptikkoja myös, jotka tahallaan esittävät, että virheet ovat petoksia, mutta suuri enemmistö mepeistä tietää kyllä, mikä ero tässä on. Teille, arvoisa komission jäsen, en haluaisi itselleni teidän tehtävää, kun tässä on toisaalta liikaa sääntöjä, niiden täytäntöönpano on hankala joidenkin mielestä ja toisten mielestä pitäisi tehdä enemmän sen takaamiseksi, että EU-varoja käytetään tehokkaasti eikä tehtävänne kateeksi. Jos ajatellaan sääntelyä tällä hetkellä, onko tasapaino oikealla tasolla? Oletan sen pohjalta, mitä sanoitte, että pidätte asioita vielä liian monimutkaisina. Meidän pitäisi tehdä enemmän asioiden yksinkertaistamiseksi. Ja tästä lähtien en oikein tiedä, mitä toimivaltaa teillä on muuttaa tilannetta. Asetukset ovat paikalleen. Jos ei niitä lähdetä muuttamaan, niin mitä mahdollisuuksia teillä on tehdä lisää yksinkertaistamistoimia? Ja sitten vielä jäsenvaltioista muutama sana. Jäsenvaltioilla on oma vastuunsa – kaikessa EU-varojen käytössä maatalouspolitiikassa mukaan lukien. niin on tärkeää, että on tiettyä joustoa, mutta vaikka on tiettyä joustoa, niin pitää huolehtia siitä, että asiat hoidetaan oikein. Voisitteko kommentoida vähän laajemmin? Kommentoitte aikaisemmin sitä, että yhdistyneessä kuningaskunnassa IT-ongelmat estävät perustukijärjestelmän toteutumisen. Voisitteko muutamalla sanalla valottaa tätä? Mielelläni Yhdistyneen kuningaskunnan maatalousministerin kanssa käydyissä keskustelussa Birminghamissa, niin tämä asia nousi esille. Ja tämä Viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmä on myös ollut ongelmallinen. Se ei alkanut ajoissa. Ja nyt tässä on kiritty tämän järjestelmän käytön suhteen. Siihen panostetaan paljon vihdoinkin. Monissa jäsenvaltioissa on vastaava ongelma. He ovat ehdottaneet pidennystä kuukauden pidennystä aina 15. päivään kesäkuuta, sillä kansallinen hallinto saattaa olla tämän myöhästymisen syy, eikä maanviljelijä ole tähän syypää. Me haluamme tätä määräaikaa pidentää ja saman aikaan varmistua siitä, että on riittävästi aikaa viedä läpi tarkastuksia vuoden loppuun mennessä. Joten nyt halusin tuoda esille nämä ongelmat, joita on ollut IT-järjestelmissä ja viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmässä. Me haluamme saada maksettua maanviljelijöiden vuoden lopun mennessä. En tekisi yksinkertaistamisesta painopistealuetta, ellei olisi sitä mieltä, että tilanne järjestelmä on nykyisellään monimutkainen – Mm, tässä oli erittäin paljon tarkistuksia, joita tehtiin tähän ehdotukseen, YMP-ehdotuksen 2013, ja oli selkeä, että tästä tulee kaiken kaikkiaan monimutkainen politiikka. Meillä oli alhaalta ylöspäin järjestelmä. Me pyysimme, että jäsenvaltiot tuovat kantansa esille sen suhteen, kuinka me voisimme yksinkertaistaa toimintaa – delegoidun säädöksin, täytäntöönpanosäädöksin uudistuspaketissa, joka ehdotetaan vuoden loppuun mennessä ilman, että perusasetusta muutetaan ja ilman, että tässä noudatetaan näitä pääperiaatteita, joista on sovittu eihän taloushallinto muun muassa. Tästä voidaan tehdä vähän vähemmän monimutkainen mutta todennäköisesti YMPn puolivälin arviointi koittaa ennen kuin saadaan tehtyä merkittäviä muutoksia. Olen laittanut myös oman nimeni puhujalistalle. Ja oikeastaan kysymys Ruva Kaljulaidille. Lalenutsi sanoi, että, että tässä oli sellainen niin kuin virheiden jahtaaminen päällä. Tähän virheiden jahtaamiseen siihen on yhdistetty minun vuoden 2013 Krimin vastuuvapausmietintö, jossa todetaan, että miten suuri korjaustarvo oli komissiossa, miksi nämä, tämä hallinto- ja valvontajärjestelmä jäsenvaltiossa toimii vain osittain. On jäsenvaltiot, valtiot, joissa toimii todella huonosti. Komissio puhui 5 prosentista tai sitten APRn kohdalla, no, Britannian järjestelmän kohdalla. No miksi nämä tahot eivät toimi niin, kun meidän kuitenkin pitäisi pystyä luottamaan niihin, koska siellä se työ tehdään. Meillä on kuitenkin suuret valvontakustannukset, kun täytyy tarkastaa tarkastajia. Tästä tulee loputon tällainen valvonta- ja tarkastusjono, joka ei, jolla ei loppua näy. Sitten toinen asia, viherryttäminen ja sitten täydentävät ehdot No täydentävät ehdot, niitähän ei sanktioida tällä hetkellä. Voidaan kysyä, mikä, miten täydentäviä ehtoja tai niiden olemassaoloa, miten niitä pitää tarkastella, kun me nyt jos äh, sitten noudattaminen tai noudattamatta jättäminen ei johda mihinkään. Se oli toinen kysymykseni, mitä, se mitä te sanoitte tärkeitä asioita, jos jos on arvokkaampaa olla noudattamatta järjestelmää, niin silloin sitten, sitten siinä käy. No, näinhän ei järjestelmiä sitten noudata, noudateta. Joskus on paljon, jos on se niiden noudattava teettäminen niin joskus on halvempaa kuin noudattaminen. Tämä, ja tämähän vaan kalvaa oikeut, oikeusjärjestelmää. Että tämmöinen kysymykseni tilintarkastustuomioistuimesta vielä komissaarille millä tavalla pitäisi, pitäisi maksaa maatalouspolitiikkaa no veronmaksajien rahoilla. Meillä on toimivat markkinat, meillä on vain markkinat, jotka toimivat, meillä on sisämarkkinat, jotka toimivat, tai ainakin pitäisi toimia. Ja siksi haluaisin kernasti selvittää tämän kysymyksen periaatteellisella tasolla. Sitten katsotaan viherryttämistä. Viherryttäminen, se oli teidän edeltäjänne heiniä, Eh, viherryttäminen on tavallaan komission tuotos ja se on tavallaan se tulevien valvontajaksojen paha. Ja haluaisin tietää, minkä takia sen on pakko olla ja minkä takia me emme voi luopua tai emme halua luopua viherryttämisestä. Sitten vielä kysymys teille. Suomalainen vieraamme, herra Eerola, te sanoitte mielenkiintoisia asioita, nimittäin täällä että kohdassa 3.3, kalviossa 3.3 oli se, että, että näiden järjestelmien laatu, että näitä pitäisi palkita, niin että vähennetään valvontaa. Miksi ne ei, ne ei toimita? Ja sitten meillä on ongelma, joka on jokaisessa jäsenvaltiossa olemassa, nimittäin se, että sit kun pääsee tai joutuu tällaiseen valvontaketjuun, näissä riskipohjaisissa satunnaisotannoissa, niin, niin sieltä ei pääse koskaan pois. Että samaa tilaa tavallaan tutkitaan 20 vuotta. Tällaisia kokemuksia minullakin on. On tällaiset alueelliset olosuhteet, jotka vaikuttavat joka vuosihan sitten valvotaan, eikä enää päästä tästä valvonnasta ulos. E, ja minkälainen, minkälainen tällainen virhehallintajärjestelmä meillä oikein on. Millä tavalla voitaisiin tehdä niin, että, että tällaiset turhat tapaukset voitaisiin poistaa? Olen kiitollinen äh, maatalouden pääosastolle, koska kerran vuodessa teen tällaisen kierroksen, jossa me käymme tällaisia äh, äh, tapauksia läpi, mitä niillä voitaisiin tehdä ja tällaiset tapaukset ovat kuitenkin paikan päällä sellaisia, että johtavat kuitenkin maineenkin menetykseen. Olisi hyvä, jos tällaisia tapauksia, jos meillä on järjestelmä, että millä tavalla tällaiset ongelmat voitaisiin ratkaista. Nämä olivat minun kysymykseni ja toivottaisin, että Rova Kaljulaid aloittaa. Kiitos. Thank you. Kiitos kysymyksistänne. Täydentävistä ehdoista, niitä ei sanktioida, ei olla yhdestä kolmeen ja viiteen prosenttiin, mutta on, on kuitenkin niin, että hyvin usein näyttää olevan niin, että ihmiset hyväksyvät tämän tavallaan maksujensa veroja ilman, että, että noudatetaan niitä. <clears throat> kuitenkin noudattaminen, vaatimusten noudattaminen olisi osanottajille järjestelmässä sellainen, että, että se, ei, se ei ole mahdollista. Ja, ja komissaarihan tällä sanoi, että että säännöt on asetettu. Nyt meidän täytyy tehdä parhaamme näillä, näillä säännöillä, mitä meillä on. En nyt halua luoda uusia äh, tänne äh, maatalouteen, koska siellä kuitenkin niitä vastaanottavuus on vähäisempi kuin muilla sektoreilla ymmärrän sen myös osattaa niin, että tällä sektorilla äh, tässä puhutaan suuremmista osuuksista kuin muilla sektoreilla. Näin ollen se, niiden vastaanottavuus on vähäisempi mutta ellei vastaanottavuutta ole, niin se ei ole tietenkään hyvä koko kulttuurin kannalta. Siksi meidän täytyy pureutua asian ytimiin. Ja tämä on myös vastaus tästä äh, virheiden jahtaamisesta. Jos on niin paljon sääntöjä, joita pitää noudattaa, niin jokainen sääntö täytyy tarkistaa uudelleen. Ja äh, tarkastella saattaa olla mielessään se, että ehkäpä kaikki ne säännöt, jotka on asetettu, eivät ole yhtä tärkeitä eivätkä ne, ne tähtää, pääse tavoitteisiinsa yhtä hyvin, mutta emme voi lähteä diskriminoimaan, jos ne on asetettu, niin ne täytyy kuitenkin tsekata. Jos tämä tuntuu sitten virheiden jahtaamiselta, niin pelkäänpä, että, että tilintarkastajat eivät voi tehdä tähän mitään, ei jäsenvaltioiden tasolla eikä myöskään tilintarkastustoimistojen tasolla. Pitää paikkansa myös, että kun tässä tarkoitetaan viherryttämistä tai, ja täydentäviä toimia, niin täydentäviä ehtoja, niin, niin, niin se oikeastaan on aika vaikea määritellä, mikä on se vaikutus. Minun kysymykseni on, olisikin, että jos me asetamme säännön ja me tiedämme, että me, me pystymme määrittelemään, että mitä jää sen jälkeen, kun sääntöä on sovellettu tai mitkä ovat muutokset olleet, niin mikä on tämä ympäristön hyvä, joka, josta puhuttiin edelleenkin voidaan kysyä, että tarvitsemmeko tällaista sääntöä. Ja minusta onkin tämä korkea aika, että me ajattele pelkästään vuotta 2015-2016, kun kaikki kuitenkin kestää Euroopassa niin kauan, niin ehkä meidän pitäisi tarkastella pitemmällä aikavälillä – oli, minua rohkaisee kuitenkin se, koska muistan, että Shure-valiokunnassa, äh, jossa olitte jo puheenjohtajana, minä ensimmäisen kerran mainitsin, että, että suorituksetyön pitäisi olla pohjana maksulle. Ja tämä parlamentti periaatteessa sanoi, että minä tulen toiselta planeetalta. Nyt olemme kuitenkin samalla tasolla. Tämä tuntuu olevan aika tärkeä. Nyt pitää, pitää vaan määritellä se, mikä on tämä suorituskyky, jos me olemme jo näin pitkälle. Että sitten me olemme päässeet puolimatkan Grovin tasolle että ehkä me voimme pysyä optimistisina. Kysytte myös puheenjohtaja vaikean kysymyksen, miksi hallinto tässä valvontajärjestelmässä ei toimi, koska tilintarkastustomistin on sanonut vuodessa, että siellä toimii osittain jäsenvaltiotasolla ja yli puolet virheistä, joita olemme löytäneet, niin olisi voinut löytää muutenkin. Tämä osoittaa sitä, että äh, kertoo, äh, että tarkastusten laatutaso ei ole kovinkaan korkea, koska ei ole kannustimia saada parempaa laatua aikaan tarkastuksessa. No miksei ole kannustimia, se on hyvin vaikea sitten sanoa, mutta analyysinne on oikein, että tämä valvontajan tarkastusjärjestelmä ei toimi jäsenvaltiossa kunnolla. Tämä tietenkin lisää taas tarkastusten taakkaa, koska jonkun täytyy kuitenkin tulla, täytyy tarkastamaan. Komissio ei pääse tuloksiin näiden, näiden, tämän virheiden osalta, koska täytyy tehdä tämä työ uudelleen. Tämä on päistämätöntä yksi ainoa tarkastus jos kaikki sovellat samanlaisia menetelmiä ja samia standardeja <clears throat> ovat vertailukelpoisia muiden osanottajien kanssa. Jos ei näin ole, niin sitten valvonnan ja tarkastuksen taakka pysyy korkeana. Ja siis ensimmäinen tarkastus on tavallaan turha. Meidän täytyy tehdä kaikki uudelleen. deutlichen Worte. Kiitoksia, herra komissaari. Thank you very much, Madam Chairman. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että luultavasti meidän tulisi kysyä itseltämme, onko kahden prosentin virhetaso sopiva. Sitä meidän pitäisi pohtia. Koko järjestelmä ajaa tämä ajatus tarkastusten osalta. Tähän pyritään jossain jäsenvaltiossa vähemmän, mutta liian monissa yli 2 prosenttia. Lähti ihan oikeassa siinä, että meidän pitäisi saada maksatustoimistot toimimaan oikein parhaiden standardien mukaisesti. Ja tämä on varmasti haaste, johon mielelläni pyrin tarttumaan. Paljon enemmän koordinointia ja yhteistyötä tarvitaan, jotta voidaan levittää parhaita käytäntöjä ja luopua pahimmista ja jos ajatellaan täydentäviä ehtoja, kuten tilintarkastustuomioistuin sanoi, sanktioita on, jos rikotaan sääntöjä. Ehkä riittävästi jotkut sanovat, mutta on olemassa. Viherryttämisen osalta ei ole kahden ensimmäisen täytäntöönpanon vuoden aikana selkeästä syystä, jotka on keskustelussa kuultu eri valiokunnissa. Ajattelen sitä, miten voidaan täytäntöönpanna tätä ja voidaan huolehtia imagoista, ekologisista aloista ja näiden maa-alojen tunnistamisesta. Hyvin tärkeää on tehdä tämä, toteuttaa tämä tunnistusjärjestelmä, mutta tärkeää on ajatella tulevaisuutta, mitä virhetaso on, miten vaikuttaa se, että sanktioita kahden ensimmäisen vuoden aikana ei ole. Tarvitsemme parempia tarkastuksia kaiken kaikkiaan, emme enempää tarkastuksia sinänsä. Olen yhä uudestaan kuullut tilanteita, sen tyyppisiä, jotka mainitsitte puheenjohtaja minä tapaan ja te tapaatte viljelijöitä, jotka ovat hyvin epäonnisia, kun ainoastaan 5 prosenttia tuen hakijoista tarkastetaan. Ja tilintarkastustuomioistuin toteuttaa alle 200 käyntiä ensimmäisen pilarin osalta. Ensimmäisen pilarin osalta. Ja kuten kun tilintarkastustuomioistuin ottaa satunnaisotanalla, niin voi olla tietenkin, että viljelijään kohdistuu tarkastus useammin kuin kerran – Ehkä meillä on vähän eri kokemuksia tässä yhteydessä. Aivan oikein kysyitte viherryttämisen perään. Miksi viherryttämistä paras mahdollisuus minun mielestäni saada politiikkaa toteutumaan, niin on se, että maksetaan siitä rahaa. Joten jos integroidaan tavoitteet, joista on sovittu yhteislainsäätäjänä neuvoston kanssa, toimistella suojellaan ympäristöä, niin – kansalaiset, viljelijät ovat parhaassa asemassa suojella ympäristöä. Jos halutaan toteuttaa ympäristötavoitteita, on otettava huomioon ne ihmiset, jotka toimivat maaseutualueilla päivittäin yhteisen maatalouspolitiikan kautta, jos maksamme tiettyä tarkoitusta varten on päätettävä, mikä on tämä tarkoitus poliittisesti sitten täytäntöönpanna, niin sitten tarvitaan myöskin muuta yhteistä hyvää sillä mistä maksamme. 72 miljoonaa ihmistä on maatalous Euroopan unionissa mukana. Jälleen niin kauan siitä, että meillä oli enemmän tuontia kuin vientiä. Nyt meillä on enemmän vientimahdollisuuksia viinin, alkoholijuomien osalta – vientimahdollisuuksia. Nyt tämä on mielenkiintoinen ajatus, että nyt on luotu politiikkaa vuonna 1958, jotta pystyttiin ruokkimaan kaikki EUn kansalaiset. Ja nyt on päästy hyvään tavoitteeseen laittamalla rahaa maaseutualueisiin, antamalla sitä viljelijöille, jos halutaan vakautta, elinvoimaista maaseutua. Meidän on tuettava näitä yhteisöjä, jotta päästään näihin poliittisiin tavoisiin. Muuten tyhjenevät monet alueet, kuten Yhdysvalloissa on käyty. Siellä on jätetty tyhjiksi suuret maa-alueet. Euroopan unioni on hyvässä tilanteessa, hyvässä kilpailutilanteessa tällä hetkellä, jotta voidaan viljellä ruokaa, jolla ruokitaan ei ainoastaan eurooppalaisia, vaan kannetaan toisaalta myös moraalinen vastuu muita ihmisiä kohtaan maailmassa. Maailmassa monet näkevät nälkää päivittäin. Uudessa YMPssä meillä on valvontaa osana tätä uudistusta. Suhtaudumme siihen vakavasti riski perusteinen lähestymistapa tarkastusten ja valvonnan osalta. Ja me olemme saaneet lisää elinvoimaisuutta maaseutualueelle, enemmän kuin muuten olisi saatu. Eilen pyrin saamaan lisää rahoitusta lainojen kautta investointipankista maaseudun kehittämisohjelmaan ohjelmiin. Ja toivon, että useat jäsenvaltiot tarttuvat tähän mahdollisuuteen saamaan enemmän vakautta maaseudualueelle, että saadaan työpaikkoja, joita kipeästi tarvitaan, kun paljon verovaroja menee yleensä kaupunkialueiden tukemiseen. Aivan. Kollega Ayala Sender saa seuraavan puheenvuoron. Sí, eh, gracias, presidenta. La verdad es que la agradezco. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olen erittäin kiitollinen kollega Sarvamaalle, jotta saamme kuulla Kopakko Gekan ja herra Eerolan näkemyksiä. Eeron esitelmä oli varsin mielenkiintoinen. Tämä osoittaa, että sama asia tapahtuu hänen seutuvillaan kuin minun seudullani nuoret ja vanhat tällä alalla ovat samaa mieltä. He jakavat nämä huolet, epävakauden, tunteen, ongelmia, joita nousee esille. Tämä ei liity ainoastaan siihen, että ilma vaihtelee, vaan siihen liittyy aivan myös katastrofit ovat mahdollisia luontoon liittyen. Maanviljelijät antavat meille, tuottavat huoltovarmuutta meille, saamme riittävästi elintarvikkeita, vakautta. Meidän pitäisi heille tarjota myös vakautta. Omaisuus tässä tilanteessa on se, että nämä ovat suoratukeen liittyviä ongelmia. Gressle sanoi, että olisi halvempaa, jos YMPtä ei olisi, olisi halvempaa, että järjestelmää ei olisi, kuin että se on olemassa, niin tämä saa minulle kyllä hälytyskellot soimaan. Mielestäni meillä on se mandaatti, että me saamme aikaan vakaat olosuhteet maanviljelijöille. 12 miljoonaa täysipäiväistä työpaikkaa niin maanviljelijät edustavat 12 miljoonaa täysipäiväistä työntekijää, miljoonat muut työpaikat, yritykset, tilat viljelevät, liittyvät maanviljelyyn. Tämä on tärkeä osa BKTtä. Ja kuten esittelijä sanoi, meidän ei pidä ainoastaan viedä tuotteita, vaan me tarvitsemme laadukkaita standardeja elintarviketeollisuudelle korkeita standardeja Joten me pyydämme maanviljelijöitämme paljon, me pyydämme, että he tuottavat turvallisia elintarvikkeita, terveellistä ruokaa. Ja saman aikaan me pyydämme, että he pitävät maisemat mukavina, vedet puhtaana, pitävät yllä alueellista kohesiota, he elävät edelleen maaseudulla, että maaseutu ei tyhjene. Kaikkea tätä me pyydämme maanviljelijöitä. Ja säännöt ovat sellaiset. Tiedän, että Hogan pyrkii parantamaan tilannetta olemassa olevilla välineillä. Todellisuus on erittäin monimutkainen. Mutta kuinka me voimme tehdä asioista suoraviivaisempia, ei yksinkertaisempia, vaan suoraviivaisempia sellaisille, jotka hyötyvät tästä järjestelmästä. Sarvamaa on tuonut esille tämän ongelman Tämä on asia, jota olen peräänkuuluttanut ikuisuuden. Kuinka paljon tämä valvonta maksaa ja kuinka tämä, nämä eri valvontaohjelmat voisivat olla suoraviivaisempia siten, että tuki saavuttaa tuen saajat ilman kohtuuttomia riskejä. Maanviljelijät maksavat veroja, kuten kaikki muutkin. Tästä ei pidä koitua liian suurta riskiä maanviljelijöille? Kuinka on mahdollista tehdä näin monimutkaisesta järjestelmästä suoraviivaisempi? Yhdistyneissä, olen vieraillut Yhdysvalloissa liikennevaliokunnan kanssa ja kuulimme Yhdysvaltojen hallituksen kannan liittyen tieturvallisuuteen ja mitä tuli olettamukseen turvallisuudesta. Sen, he ajattelevat, että kaikki eivät ole pahoja, toisin kuin tässä valikunnassa, vaan he sanovat, että antakaa riittävästi tietoa, että voimme kiinnittää huomion rikkojiin, emmekä olettaa, että kaikki rikkovat. Me voimme keskittää resurssit sinne, minne tarvitaan. Meidän ei pitäisi keskittyä valtaosaan ihmisistä, jotka eivät ole epäilyttäviä, epäilyksenalaisia. Kohtelemme kaikkia maanviljelijöitä siten, että heitä epäillään. Kaikki tarkastukset, kaikki toimenpiteet, joita on olemassa, niin eikö ole saatavilla riittävästi? eikö ole tieto riittävästi, että komissio ja lainsäätäjät saisivat parannettua sitä, kuinka näitä sääntöjä pannaan täytäntöön yhdessä vaikkapa tilintarkastustamme kanssa sääntöjä tulee noudattaa, mutta mikäli säännöt eivät toimi, mikäli ne ovat liian monimutkaisia, mikäli sääntöjä kierretään, niitä vasta rikotaan, niin täällä pitäisi kenties muuttaa. Meille on sanottu, että te säädätte lakeja, tehkää jotain. Säännöt eivät toimi. Meidän tulisi pyrkiä siihen, että kaikki maanviljelijät ovat epäiltyjä, heitä epäillään – petoksista ja nuorisorikollisuudesta ja kaikista mahdollisista rikoksista. Meidän olettamuksen tulee olla se, että maanviljelijät ovat syyttämiä. Toki asiat muuttuvat, maalohkot kokevat muutoksia, tuotantomenetelmät muuttuvat, tuotantoteknologiat muuttuvat, järjestelmät ovat monimutkaisia – kastelujärjestelmät muuttuvat. Maanviljelijät ovat monien eri alojen asiantuntijoita. Haasteemme on se, että kaikki nämä monimutkaiset järjestelmät olisi saatava suoraviivaistettua. Toivottavasti voimme auttaa teitä, Hogan, minä teen kaikkeni ainakin. Ja jos vaan mahdollista, tämän yhtenäisen tarkastusmallin tulisi auttaa siten, että he, jotka saavat näitä tukia, he, ihmisten tulisi, edunsaajien tulisi nähdä Bryssel avun lähteenä eikä ongelmapesäkkeenä. Lisäksi jäsenvaltioiden tulee parantaa omia tarkastusjärjestelmiään siten, että tarkastuksia voisi olla vähemmän, voitaisiin helpottaa maanviljelijöiden elämää ja että raha päätyisi oikeaan kohteeseen oikeaan aikaan eikä oletettaisi aina, kuten sanoin, että kaikki ovat syyllisiä. Se, että elää siinä pelossa, että jää kiinni jostain, niin siinä saattaa helposti tehdä virheitä. Se saattaa tapahtua kenelle tahansa. Valtaosa maanviljelijöistä ovat rehellisiä. Meidän tulisi tukea heitä ja tehdä heidän elämästään vähemmän monimutkaisia. No, no, tämän julistuksen jälkeen, johon me kaikki voimme yhtyä, No, no, en minä nyt ole kuullut sitä, että maatalous olisi kaikkien yleisen epäilyn kohteena. Haluatko komissaari kommentoida tätä jollakin tavalla tätä äskeistä? Well, I think, uh, Madam Chairperson. Minusta tuntuu puheenjohtaja, että hyvä ystäväni on ottanut hyvin tiukasti kantaa yhteisen maatalouspolitiikan puolesta. Tuskin sitä tarvitsee sen enempää kommentoida, mutta peruskysymys, josta olisin samaa mieltä, on se, että tarvitsemme parempaa valvontaa parempia tarkastuksia, emme enempää. Meidän on saatava jäsenvaltiot ja tilintarkastustuomioistuimen kertomukset, jos siellä on jotain merkittäviä löydöksiä ollut, niin jos jäsenvaltiot pystyvät täytäntöönpanemaan toimia, joita on oletettu, niin silloin virhetaso on alle 2 prosentin satunnaisotannan pohjalta, jonka on toteuttanut tilintarkastustuomioistuin. Eli meillä on tässä työtä tehtävänä. Kiitos. Nyt Eerolalle oli jotain sanottavaa. Te, teidät mainit. Joo, kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvä komissaari. Ähm, äsken äh, kuulin myös esimerkiksi komissaarin sanoman monia erilaisia äh, yksityiskohtia tähän kokonaisuuteen liittyen. No, jolla parannetaan tätä menetelmää, mutta puheenjohtaja kysyy tästä äh, diasta kolme, jossa, jossa on esimerkki, käytännön esimerkki tilasta, jossa on ollut 25 valvontaa peräjälkeen, mutta äh, edelleen lähtö, mä menen hieman kuvainnolliseen tekstiin tässä, koska asia on niin monimutkainen. Äh, tämä Maataloustuotanto, meidän tavoitteenahan on tuottaa ruokaa, jos ajatellaan, että se on astia, joka täytyy täyttää. Mutta vuosien varrella maatalousvalvonta ja byrokratia on alkanut elää nähdäkseni omaa elämäänsä ja sille on, sille on syntynyt, syntynyt oma kulttuurinsa, jonka sisällä se toimii. Kulttuuri kokonaisen kulttuurin sisällä. Tämä, tämä on ehkä vähän filosofinen analyysi mutta en ole keksinyt parempaa selitystä näille. Ja tällä tavalla, äh, kun pistetään tämä maanviljelijön äh, äh, harjoittama kulttuuri ja hallintokulttuuri samaan astiaan, kummallakin on sama tavoite, että se astia täytyisi täyttää, mutta valitettavasti ne ovat kuin tulia vesiä, ja ne laitetaan samaan astiaan, niin sitä ei synny hyvää. Miten tätä voisi parantaa? Hallintokulttuurin, kaiken hallintokulttuurin uudelleen analysointiin olisi tarvetta, jota kautta saataisiin sellaisia toteutettavia malleja, jolloin, jotka tähtäävät siihen, että, että maataloustuotanto on tulevaisuudessa ympäristöystävällisempää ja, ja myöskin Euroopan unionin jäsenet ja jäsenmaat saavat vastikkeen rahoilleen. Näiden uusien mallien kautta on mahdollisuus synnyttää uusia asioita, jotka ovat sopusoinnussa sen maatalousprosessin kanssa. Nyt puhutaan kahdesta eli prosessissa, siis, siis tar- byrokratian tarkastusprosessista ja maanviljan prosessista, ja ne eivät kohtaa tällä hetkellä. Me voimme tässä luetella käyttää vaikka koko illan siihen, kuinka hyviä yksityiskohtia pitäisi tehdä ja mennä, mutta minun mielestä pitäisi mennä hieman syvemmälle analysoida – parantaa asioita ja uskon, että näin voidaan tehdä. Kiitoksia tästä rohkaisusta. Seuraavaksi kollega Zilla. Kiitoksia puheenjohtaja se, että asuu suurkaupungissa, en olisi halunnut sanoa sitä, mutta, mutta kyllä tämä keskustelu minua vähän provosoi siihen. Minä näin kuvan tästä, minun teki vaikutuksen tämä äh, kuva Herolasta, jolloin hän, hän jos oli hänen isoissänsä vuonna 1921, minun, minun appiukkoni oli myös kunnollinen viljelijä, kunnes sosialistinen kollektivointi vei hänen tilansa ja sit siitä tehtiin suurtila, valtion suurtila siihen, sen aikaisessa DDR Itä-Saksassa. Minusta meidän pitäisi olla rehellisiä itsellemme, että tämä kuva viljelijästä on itse asiassa nyt vähemmistössä. Ja minä kannatan suuresti sitä, että siellä missä viljelijä viljelee maataan itse ja huolehtii maisemasta ja maaseudun kulttuurista, että siellä missä hän ei enää pärjää markkinoille, silloin hän täytyy maksaa tukea mutta pääsääntöisesti myös maataloudessa meillä on nyt valtavia suurtiloja, jotka toimivat teollisesti. Ja sen mukaan myös käytetään mukaisia menetelmiä. Ja nyt kun olen nyt katsonut, lennän Etelä-Euroopassa maisemien yli, niin siellä on kuitenkin varmaan sitten aurinko paistaa, mutta kuitenkin taittaa talvi puhjenneen, koska kilometritolkulla siellä on pelkästään tällaisia kasvihuoneita, jotka jossa, jotka ovat kolme, neljä, viisi kertaa vuodessa, siellä kertaa sato, vaikka siellä ei ole edes vettä. Että siellä on itse asiassa syntynyt veden saannin osalta hätätila. Ja taas toisaalta, kun käyn uusissa jäsenmaissa ja käyn siellä maaseudulla, Romani, vaikkapa Romaniassa, jos on paras mahdollinen maaperä, jossa tätä vaaperää ei ole hoidettu. Se on kuitenkin vaje ja puute. Ja samaan aikaan kun kuuluu, että 50 prosenttia tämän maan väestöstä elää kylissä, pienissä kylissä, mutta romaanialaiset edelleenkin pitkälti joutuvat tuomaan maahan suurin osa elintarvikkeista, niin siinä se kertoo epäkohdista, että meidän täytyisi selvittää tämä Euroopan unionissa, koska yhtäältä meillä on kesannolla hedelmällistä maata, jossa varmasti voitaisiin tuottaa elintarvikkeita parhaalla mahdollisella tavalla, ja taas toisaalta sitten että tehdään sellaista työtä luonnossa, sellaista työtä, joka ei ole hyvä. Ja esimerkiksi Saksan itäosissa tällä hetkellä tapahtuu sellaista, että, että että muiden jäsenvaltioiden edustajat yrittävät äh, äh, sitten saa perustaa valtavia äh, sikateurastamotiloja, jossa on satoja eläimiä, niin, että, jota omassa maassa kuulemma ei voi tehdä, niin kyllä ne, tämä on sellainen juttu, jota täytyy käsitellä täälläkin. Kiitoksia. Komissaari, olkaa hyvä. I think it's worth uh, reminding ourselves that 69... Meidän pitäisi muistuttaa, että 65 prosenttia maatiloista Euroopassa ovat alle 5 hehtaaria. Kaikki maanviljelijät eivät ole mukana teollisessa maanviljelyssä. Mutta tässä on kyllä rakenneuudistukseen liittyvä tekijä sen suhteen, että olisi helpotettava sitä, että maanviljelijät yhdistävät voimansa, että saat paremmin vietyä tuotteitaan. Ja komissio tukee niitä ponnisteluja, joita tehdään, jotta voidaan saattaa ihmisiä yhteen. Oli kyse sitten vuoristoseudut, syrjäseudut, on tärkeää, että autetaan pienviljelijöitä yhdistämään voimansa ja meidän on tartuttava, tartuttava tukea siihen, että voidaan toimia Itä-Saksassa, itäisen Euroopan maissa. Tämä ei ole helppoa. Tässä on historiallinen ja kulttuurinen yhteys, joka tekee sen, että osuuskunta-sana ei soinnu kovinkaan hyvin ihmisten korviin. Meidän on autettavaa maanviljelijöitä parantamaan toimintaansa suurin ongelma, jonka kohtaan ympäri Euroopan liittyy kastelun vesiongelma. Oli kyseessä Espanjassa, Valencia tai oli kyse Romaniasta. Vedelle on suuri, suuri tarve. Tämä on ongelma valtaosassa jäsenvaltioista. Ja tähän pitäisi kenties katsoa strategisten äh, EFSI-rahaston suhteen. maanviljelijät eivät välttämättä aina halua ryhtyä toimiin, jotka ovat hyödyllisiä heille pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Maaperän hedelmällisyys, veden riittävyys, ne ovat merkittäviä kysymyksiä maaseudun tulevaisuuden kannalta. He eivät välttämättä näe, että keskipitkän ja pitkän aikavälin ratkaisut ovat oikeita lyhyellä aikavälillä. Darf ich da noch eine Anf No sitten vielä lisäkysymys. Jos 69 prosenttia on alle 5 hehtaaria, no mitäs nämä 5 hehtaarin tilat, mitä niille, mistä halutaan? Eh, Varhoitetaanko niitä loputtomiin? Eh, tietenkin se on kiva juttu. Mikä tässä on, niin kuin, mihin tässä ollaan menossa? Well, I certainly going to put structure. No, rakenneuudistukset YMPssä – voidaan ottaa esityslistalle. Ei voida hyväksyä, että 69 prosenttia viljelee alle viittä hehtaaria. Pitää saada suurennettua tilaa kokoa, mutta pitää tehostaa toimintaa ja saada yhdistettyä viljelijöiden voimia, jotta voidaan markkinoida tuotteita ja yhdessä läheisemmän yhteistyön kautta saada parempaa tuottavuutta. Me olemme tehdä tätä työtä, mutta tuloksia aina saada. Tähän mennessä tehty. Ehkä olisi kysymys, johon pitäisi puuttua juuri ajatellen suoritusta. Eli miten paljon tukea annetaan mihinkin ja miten tehokkaasti se toimii esimerkiksi tuottajajärjestöjen osalta. Tämä on tärkeä osa rakenneuudistusta. Nyt sitten en puhu enää tästä. Ne tuet, joita nyt on maksettu, jotka eivätkö tämä äh, nyt juuri estä semmoinen rakenteellisia uudistuksia, joista te juuri puhuitte? Perhaps there would not be... No ehkä ei oltaisi tällä alalla, jos ei tukea saataisi. Nämä ovat poliittisia valintoja. Halutaanko näistä eroon sitä kautta, että ei anneta enää tukia? Näin syntyy valtava ongelma maaseudun elinvoimaisuuden osalta, vaan halutaanko auttaa parantamaan toimintaa niin, että tuotetaan enemmän ja voidaan viedä enemmän Euroopan unionista ja voidaan huolehtia siitä, että oma maataloussektorimme on luomassa työpaikkoja maaseutualueelle ja huolehtimaan hyvästä taloudellisesta tilanteesta Euroopan unionista. Tämä on poliittinen valinta. Kollegi Savama, danke. Kollega Sarvamaa lopuksi. Thank you, Madam Chair. I hope... Kiitos puheenjohtaja Toivottavasti saan esittää viimeiset huomiot nyt minuutin verran. Siis saanko? Koska sitten puutun kyllä siihen, mitä kysytte komissaarilta, koska haluaisin vastata itsekin tähän kysymykseen, mutta ei vielä mennä tähän. Mutta tämä on koko yhteisen maatalouspolitiikan ydin, mutta minun kysymykseni Rova Kalilaidille voitteko selventää jotakin, joka minusta on äärimmäisen kiinnostavaa kun sanoitte äh, avauspuheenvuorossanne, että teillä te olet, ihmettelee, että, että haluavatko edes jäsenvaltiot siirtyä tästä laskuperusteisesta järjestelmästä toiseen järjestelmään, niin käyttäkää nyt tilaisuutta hyväksynne ja kertokaa tismalleen, mitä te tarkoitatte, koska tämä olisi minusta aika järkeää. Thank you for this question. Kiitos tästä keskustelusta on luonnollista, että se, mitä on saavuttanut, sitä pyrkii suojelemaan, tietää, miten järjestelmä toimii ja tietää, kuinka voi hyötyä järjestelmästä. Kaikki muutokset järjestelmässä on vaikeita perustella jäsenvaltioissa. Niihin liittyy myös epävarmuuksia. Voinko minä suojella omaa maatani, hyödynkö tästä, voinko hyötyä tästä. Ja mikäli katsoo muita politiikan aloja, joissa on pyritty siitä, että ilmoitetaan tuloista siihen, että ilmoitetaan tuotoista, niin erot ovat olleet merkittäviä. En ole sinisilmäinen tai naivi. Olin sitä mieltä, että meidän tulisi pyrkiä siirtää tätä järjestelmä suoritusperusteiseksi, tulosperusteiseksi. Se on tärkeää, siten voisimme saada enemmän YMPn varoilla voitaisiin luoda enemmän tällaisia taloudellisia instrumentteja, joita ei ole tähän mennessä nähty niinkään paljon. Tässä on kuitenkin suurta haluttomuutta valjastaa käyttöön tällaisia tehokkaampia välineitä. Tätä minä pyrin tuomaan esille. En, ollut, en usko, että tämä välttämättä kiinnostaisi. En ole sitä mieltä, etteikö komission ja parlamentin tulisi luoda tämän tyyppisiä kannustumia. Kollegin Lope Fontanier. Kollega Lope. perdona, señora. Kiitos. Anteeksi, puheenjohtaja. Kuten edustaja Seller, ajattelin jättää puheenvuoron käyttämättä, mutta nyt kuitenkin halusin puheenvuoron käyttää. Tiedän jotain maataloudesta unionin eteläisissä osissa ja eurooppalaisten rahastojen Yksi tärkeä ulottuvuus on se, että pitäisi välttää alueellinen maantieteellinen epätasapaino, joten ei pitäisi katsoa ainoastaan sellaisia alueita, joilla on erittäin hyvää maatalousalaa. Eteläiset tilat varmasti antavat paljon työpaikkoja ihmisille. Kuitenkin on paljon tällaisia luonnon rajoituksia, mutta Israelissa kehitetyn kastelujärjestelmän kautta voidaan kuitenkin saada tuottoisaa maataloutta myös lähes aavikoituneelle alueelle. Tämä on tarkoituksena YMPssä, eli halutaan jonkinlaista alueellista tasapainoa. Kyse ei ole ainoastaan muista asioista, eli siitä, miten voidaan tarjota työpaikkoja ja huolehtia siitä, etteivät jotkut EUn alueet autioidu. En ole ihan varma, ymmärsinkö edustaja Sellerin puheenvuoron oikein. Das war eine Anmerkung, danke. Tämä oli kommentti. Sitten kollega Ajala Sender. Solamente para en relación con el tema de las cinco hectáreas. Liittyen tähän viiden hehtaarin tilojen lukumäärän, mikäli puhutaan viidestä tuhannesta neljöstä niin tämä vaikuttaa kenties pieneltä, mutta siinä on suuri maa-ala. Merkittäviä ponnisteluja tehdään sen suhteen, että maa aloja voidaan yhdistää. Me pyrimme puolustamaan pk-yrityksiä kautta Euroopan ja myös maanviljelyssä on pk-yrityksiä, pienet tilat, joilla on viisi hehtaaria tai alle. Meidän tulee auttaa heitä. On tärkeää, että nämä pienet tilat kykenevät toimimaan kunnolla. Ei ole aina helppoa yhdistää, auttaa maanviljelijöitä yhdistämään toimintaansa, he kasvattavat samoja tuottavat samoja kasveja ja ovat samalla markkinoilla, mutta nyt puhutaan kuitenkin PK-yrityksistä puhutaan viidestä hehtaarista. Se ei vaikuta kenties suurelta, mutta mikäli kyseessä on mikäli vielä kasvataan helmiä, niin se ei ole mahdollista pienellä alalla. Joten mielestäni ei pitäisi hankkiutua eron näistä pienistä tiloista. Ne ovat kykeneväisiä säilymään elinkelpoisen voivat yhdistää toisensa, meidät voi rohkaista, että nämä vievät tuotteita. Luvalla, luvalla sanoen tuo vertailu, vertaus, että maatalouden ja PK-yrityksiin, ja apujahan täytyy, tähän täytyy tehdä ja sen takia niitä, mutta vielä Lanutti loppukommentti. Mä, eh... No, E Ilman mikrofon. Sono veramente dei brevissimi eh, Niin, puheenjohtaja. Muutama huomautus vain aivan lyhyesti. Keskustelu oli todella kovin kiinnostava kysymys Euroopan unionin taloudellisista eduista. Äh, nyt olemme siirtyneet yhteisen maatalouspolitiikan etuihin. Tämä on varmastikin kiinnostavaa jatkaa tätä keskustelua jossain toisessa paikassa toiseen aikaan. Mutta on tärkeää nähdä, mihin suuntaan yhteinen maatalouspolitiikka menee. Taloudellinen valvonta on yksi osa tätä politiikkaa, mutta on muitakin eh, tasoja ja foorumeita, missä voidaan tästä asiasta keskustella. Meidän täytyy miettiä erästä asiaa, tässä puhun viljelijöiden edustajana. Onko olemassa voittava malli, pieni, suuri, strukturoitu, vähemmän strukturoitu. Ehkä ei ole vain yhtä ratkaisua tähän ongelmaan. Yhtä vähän kuin on olemassa yhtä mallia, millä tavalla palkita, että palkitaanko vai rangaistaako. Tällainen inklusiivinen, integroiva maatalouspolitiikka, joka kattaa kaikki realiteetit, on kestävän kehityksen politiikkaa, on politiikkaa, joka reagoi äsken esitettyihin huomioihin suhteessa te, tehotalou, tehomaatalouteen. Meillä on maatalous, jonka, jo, jonka yhtenä ensimmäisenä ehtona on ympäristön ehdollisu, ympäristöehdollisuus. Nyt tarvitseeko viljelijä kannustimia tähän, en tiedä. On muilla talouden sektoreilla Euroopan unionissa ja muissakin maa, päin maailmaa tällaista järjestelmää ei ole. Näin on tullut sanottuakin jo. Tämä on sellaista politiikkaa, jota me mielestämme voimme ylläpitää ja me voimme olla siitä myös ylpeitä. Tämä rahoituksen näkökohta siihen kuuluu niin ikään me olemme <clears throat> nähneet tänään, miten, minkälaisia strategisia visioita voidaan saada aikaan tällä politiikalla. Me olemme keskustelleet valvonta- ja tarkastusjärjestelmästä. Valvonnassa ja tarkastuksissa ja sanktioissa on eroja riippuen tilan koostakin. Ja viherryttäminen, josta on niin usein puhuttu, josta niin tykätään. No, se on jotain sellaista, joka ehkä nähdään toista, pienessä, pienellä tilalla toisella tavalla kuin suurella tilalla. Voidaanko tarkastuksia vahvistaa esimerkiksi suurtiloilla ja, ja vähemmän käyttää niitä pienitiloilla? Voivat käytännön ongelmia, jotka tulevat näiden Euroopan tason tarkastusten lisäksi meillä on myös kansallisia tarkastuksia ja valvontatoimia. Ja suurilla tiloilla meillä on enemmän työntekijöitä ja kansallinen valvonta tapahtuu siellä. Ja nämä ovat tietenkin tiloja, joissa on suuri liikevaihto, siellä tehdään verotarkastuksia. Tavallaan nämä kysymykset kumuloituvat ja se viime kädessä vahingoittaa koko lopullista tavoitetta, eli maataloustuotannon edistämistä, järkevän tulon saamista tai turvaamista viljelijöille ja elintarviketuotannon varmistamista. Vielä kaksi lyhyttä mainintaa. Täydentävät ehdot. Tämä on kyllä rasite kaikille. Siitähän on sanktioitakin. Ja sitten tulee sanktioita myös viherryttämisestä. Nyt jos Euroopan maatalouspolitiikkaa rakennetaan niin monimutkaiseksi, niin vaarana on se, että se vaikuttaa sillä tavalla, josta on niin puhutta, nimittäin, että tehdään, esiintyy vielä enemmän virheitä, jotka vaihtelevat maasta toiseen, niin kuin puheenjohtaja sanoikin. Ehkä tässäkin voitaisiin, voitaisiin miettiä Tämä riippuu paristakin tekijästä. Ensinnäkin on ollut erilaisia maatalousrakenteita eri maissa. Meillä on maatalousrakenteita, jossa tilat ovat pieniä, jossa maa-alat ovat, katasterit ovat hajallaan eräissä maissa. Ja taas tilanne on toisin. Ja tämä tekee tietenkin valvonnasta – sellaisen, että se saattaa vähentää virheastetta, mutta, mutta silloin mahdolliset virheet johtuvat viljelijän omista virheistä. Ja me tarvitsemme enemmän varoja ja resursseja valvontaan, mutta meidän täytyy samalla tarkastella myös laadullista puolta tässä asiassa. Me olemme lähteellä liikkeelle liikkeelle maatalouspolitiikasta. Me olemme palanneet valvontaan ja tarkastuksiin. Kopakoseka toivoo, että tämä tilaisuus pohtia asioita eteenpäin johtaisi myös siihen, että yhtäältä voitaisiin miettiä sitä, että tällä monimutkainen maatalouspolitiikka voi vaikuttaa myös valvonnan tuloksiin ja valvonta ja tarkastukset voivat vaikuttaa tuotantokapasiteettiin. Ja tämähän on viime kädessä meidän politiikkamme tavoite. Kiitos. Kiitoksia herra Eerola vielä. Äh, arvoisa puheenjohtaja, en, en, en pyytänyt puheenvuoroa, mutta äh, äskeiseen, äh, äskeiseen puheenvuoroon voisin, voisin sanoa semmoisen lisäyksen, olen luomutuottaja ja luomutarkastukset suoritetaan meillä Suomessa vähän toisella tavalla. Päivämäärä sovitaan ja minulla on lista, mitä tarkastetaan. Tarkastukset ovat raskaita, mutta olen sitoutunut tähän näihin ehtoihin, niin en näe sitä, en, en näe sitä ollenkaan semmoisena riskinä tuotannon kehittämiselle, kun nyt näen nämä, nämä muut tarkastukset tällä hetkellä. tämä esimerkkini tosiaan tästä 25 kertaa äh, äh, peräkkäin tarkastustilasta, jossa ei ole, ole löytynyt virheitä, niin, niin, niin on totta, mutta tietysti on kyllä varmaan tuuria, että sitä virhettä ei ole löytynyt sieltä. Mutta edelleen äh, toistan sen, kannustan tämän järjestelmän analysointiin ja parhaisiin, parhaisiin käytäntöihin, jotka voidaan toteuttaa ympäri Eurooppaa. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kaljulait. Kiitoksia, Rouva Kaljulait. Well, No, kysymys siitä, miten usein tarkastetaan. Minä tiedän, että kun satunnaisotannalla otetaan, niin todennäköisyys ei ole kovin suuri, että kohdistuu samaan tilaan useat kerrat, mutta kyllä se mahdollista on, että päätyy useat kerrat samalle alueelle – samoihin paikkoihin, mutta kuten puheenvuorossani jo sanoin, me olemme huomanneet, että ei aina vaikka näyttäisi siltä, että analyysi on riskiperusteinen. Eli varmasti on hyvä keskustella näistä aiheista, jonka otitte esiin, että on tarkastettu monta kertaa ilman, että on sanktioita asetettu. Toisaalta, kuten edustaja Sarvamaali jo sanoi, muilla aloilla, joilla valvonta järjestelmiä on muutettu niin, että esitetään vähemmän tarkastuksia, niin silloin pitää voida esittää parempia tuloksia. Me muistamme ne tulokset, joita esitettiin täällä aikaisemmin, kun annettiin mahdollisuus käyttää joko vanhaa tai uutta mallia. Ja hyvin vähän kiinnosti uuden mallin käyttöön ottaminen. Mutta en ole ollenkaan varma, että jos lopulta saamme muutoksia ja yksinkertaistuksia aikaiseksi, niin tämä järjestelmä toimisi paremmin, koska uuteen järjestelmän tottuminen vie aikaa. Ihmiset kantavat huolta siitä uudestaan ja täytäntöönpanoon kuluu valtavasti aikaa. Ei se kuitenkaan sitä tarkoita, etteikö saattaisi olla tarpeen yrittää tätä. Toisaalta, kuten myös sanoin, minun tuntemukseni on sellainen, että kun ajatellaan tätä alaa, niin on paljon enemmän viljelijöitä, jotka saavat tukea kuin ihmisiä, jotka rakentavat hotelleja tai luovat työpaikkoja muilla sektoreilla. Tämä ala luultavasti edelleen jää alaksi, jolla ihmiset ovat melko tyytymättömiä. Mutta jos otetaan huomioon, miten paljon tukea maksetaan, niin kyllä se oikeuttaa melko paljon tarkastuksia. Os, jopa kolmas osa tuloista voi tulla eu budjetista, joten vaaditaan melko paljon työtä, että voidaan osoittaa, että rahat on oikeutetusti ansaittu. Se, että koko iltapäivä keskustellaan siitä, mikä on väärin tarkastuksissa, niin pitäisi muistaa kuitenkin tämäkin tosiasia. Kiitos. mutig sind Sie. Ainakin te olette rohkea, kun nämä lausitte ääneen. Kiitos siitä, herra komissaari. And can I be courageous in saying, Madam Chairperson? Saanko olla rohkea, että ilman valvontailun vakuuksiakaan maatalouteen käytetään erittäin paljon varoja ja tarkastukset, valvonta on tarpeen. Tulee olla hyvä tasapaino. Sen tulisi olla riskiperusteista vähemmän, mutta parempia tarkastuksia. On useita esimerkkejä siitä, kun ihmiset kokevat, että valvontaa suoritetaan liikaa. On oltava tasapainoinen järjestelmä, joka on olemassa siten, että tämä yhteisvastuullinen järjestelmä toimii. Meillä on oikeudellinen velvoite täydentäviin ehtoihin. Ja mikä haluatte muuttaa lainsäädäntöä, teillä on valta muuttaa sitä. Kenties voitte muuttaa lainsäädäntöä. Minun olisi mielenkiintoista nähdä, minkälaisen tuen tämä saisi. Tai kenties minkälaisen tuen täällä esitetyt ajatukset saisivat. On olemassa valvonta- ja seurantajärjestelmä, ja se kokee jotain muutoksia, joka tullaan jota tulen tekemään kenties puolivälin arvioinnin yhteydessä. Meillä on tiettyjä vastuita. Tämä on monimutkainen järjestelmä. Se on astunut hiljattain voimaan. Katsotaan ensimmäisen vuoden jälkeen, miten viherrytyksen kanssa on tapahtunut. Tässä vaiheessa on voi tehdä muuta kuin tarjota maksutoimistoille ja jäsenvaltioille komission tuki näiden asioiden läpiviemisessä – ja meidän on katsottava, että arvioimme niitä toimenpiteitä, joita on pannut täytäntöön tarkastusten suhteen, niin meillä tulee katsoa, että veromaksien rahoja suojellaan mahdollisimman pitkälle. Kiitos. Vielen Dank, der Bericht. Kiitoksia ja lopuksi esittelijä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja vielä kerran suuret kiitokset komissaari Hoganille Rova Kaljulaidille ja herra Erolalle ja Kopa Konsekan edustajalle, kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Minä yritän selittää ihan muutamalla virkkeellä sen villakoiran ytimen sen suhteen, mitä yritän tehdä tässä omalaita mietinnössä. <clears throat> Haluaisin palata siihen, mitä puheenjohtaja kysyi herra Hoganilta, joka on tavallaan muodostaa silloin tässä yhteisymmärryksessä. Ja sanoisin, että meidän ei pitäisi tehdä tästä taistelua kahden vastapuolen välillä, siis yhtäältä yhteinen maatalouspolitiikka ja, ja maanviljely Euroopassa ja taas toisaalta – tämän taloushallinto tai varainhoito. Tämä on kuitenkin talousarvion valvontavaliokunta ja tämä mietintö, jota me odotamme, on meidän valiokuntamme mietintö. Yhteenvedonomaisesti se, mitä minä haluaisin nähdä ja mitä yritän tehdä, on se, että saisin, niin kuin komissaari Holgan, Holgan sanoi, parempi tasapaino, jonkin verran varainhoitoa, parempaa valvontaa, enemmän suorituskykypohjaista, mutta samaan aikaan ikään kuin kun kun otetaan, otetaan useampi, äh, useampi lanka ja kudotaan äh, niistä verkko, Et otetaan nämä asiat huomioon ja pidetään huolta maksajien rahoista ja, ja viljelijöiden eduista, mutta uskon, että meillä on mahdollisuus tehdä nämä samanaikaiset. Siksi me olemmekin täällä tänään ja katson, että meidän pitäisi alviivata niitä etuja kaikkien kannalta. Minusta tämä on win-win tilanne jos me onnistumme saamaan parempia tarkastuksia, niin me päädymme kuluttamaan vähemmän rahaa ja olemaan kustannustehokkaampia. Tämä vastaa kaikkien veromaksajien etuja Euroopan unionissa. Ja sitten äh, ja heittäisin vain ilmaan. Tämä oli monia, monia ajatuksia muutenkin, joita me voimme äh, pukea, äh, kutoa tähän verkkoon, mutta yksi asia, jonka haluaisin, jonka kuulin jonkun mainitsivan, en tiedä, Palasiko kukaan siihen? Se on jotain sellaista, jota pitäisi viettiä. Minä ainakin olen itse ajatellut sitä. Ja, ja niin kuin komissari Hogan lisäsi erässä lauseessa, että mielenkiintoinen elementti, olemmeko me riittävän rohkeita pohtimaan, onko tämä 2 prosenttia virheitä virhetasona nykyisellään, onko se se oikea mittapuu, onko tämä se avain säästää veronmaksajien rahoja. Onko tämä se, se avain tehokkaaseen valvontaan ja tarkastukseen? Meidän pitäisi olla riittävän, riittävän luovia, että kävisimme tämän asian läpi oikein kunnolla. On iloinen, että komissaari on pohtinut itse tätä. Minä ainakin itse, minä ainakin olen pohtinut tätä. En tiedä, onko tilintarkastustuomioistuin pohtinut tätä. Oletan näin. Sittenhän mitä jo kolme en tiedä neuvostosta, mutta, mutta jotkut vaikutusvaltaiset osapuolet ovat täällä kuitenkin koolla. Kiitoksia kaikille. Kiitos paljon. Ganz herzlichen Dank. Suuret kiitokset herra Lanucci, herra Eerola, Rova Kalilait, komissari Hogan näistä kahdesta tunnesta, joita, jotka vietimme täällä yhdessä. Ja kiitos myös Petri Sarvamaalle, kaikille muillekin kollegoille, herra Kormisaari. Me varmasti näemme uudelleen. Mukavaa iltaa. Kiitoksia tulosta. Seuraava kokous on kello, torstaina kello 9, 26. maaliskuuta, jossa puhutaan standardista ja läpinäkyvyydestä kuulemistilaisuus kolmen muun valiokunnan kanssa. Tervetuloa sinne. Kiitoksia käynnistä. Näkemiin, mukavaa iltaa ja kuulemiin.